Okay, dear members of the Committee for Regional... Hyvät kollegat, aluekehityksen valiokunta. Me jatkaa nyt tämän päivästä kokoustansa erittäin mielenkiintoisella kohdalla esityslistassamme. Olen hyvin iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi kokoukseemme tänä iltapäivänä keskustelua varten herra Jyrki Kataisen. Hänhän on Euroopan komission varapuheenjohtaja. Hän oli ennen Suomen pääministerinä 2011-2014 välisenä aikana. Ja nyt hän on varapuheenjohtajana vastuussa työpaikoista, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä. Toinen arvoisa vieraamme tänään on herra Wilhelm Molterer. Hän on Itävallan parlamentin entinen jäsen ja hän on Euroopan investointipankin varapääjohtajana toiminut vuodesta 2011 lähtien. Hänen erityisvastaanaan, vastuualueenaan on kohesiopolitiikka. Tänä aamuna hyväksyimme lausuntomme yhteiseen budjetti- ja ekon valiokunnan mietintöön. Ja tiedämme, että tässä on jo esirahaston osalta neuvottelukanta hyväksytty ja sen jälkeen kun valiokunta on äänestynyt huhtikuussa, voimme odottaa, että neuvottelut alkavat. Tärkeimpänä tavoitteena rekivaliokunnan jäsenillä on se, että saadaan aikaiseksi täydentävä suhde suunnitellun rahaston ja uuden sukupolven kohesiopolitiikan välillä. Rahoitusvälineiden käyttö kohesiopolitiikassa äh, pk-yritysten tukamiseksi on hyvä, että meillä on 2020 strategian uudelleen tarkastelu ja kaikki nämä ovat tai tulevat pian olemaan esityslistallamme. Meillä on siis paljon keskusteltavaa tänään vieraidemme kanssa ja ehdotankin, että seuraamme normaalia menettelytapaa. Eli ensinnä pyydämme vieraitamme antamaan lyhyen johdannon tämänhetkiseen ja lähitulevaisuuden työhön. Ja tämän jälkeen annan puheenvuoron valiokunnan jäsenille alkaen koordinaattoreista kysymyksiä ja vastauksia varten. Molemmat vieraamme ovat hyvin kiireisiä henkilöitä ja näin ollen meidän täytyy saada tämä kohta esityslistassa käsiteltyä viimeistään kello 16.15 mennessä tänään. Joten kun käytätte puheenvuoron, pyytäisin teitä ystävällisesti esittämään kysymyksenne mahdollisimman tiiviissä muodossa niin, että voimme hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä olevaa aikaa. Ehdotan, että aloitamme komission varapuheenjohtajan herra Kataisen puheenvuorosta. Olkaa hyvä, hyvä komissiojäsen. Rouva puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, oikein paljon kiitoksia kutsusta tähän tärkeään valiokuntaan ja kokoukseen. Ihan lyhyesti alustan tätä tulevaa keskustelua. Jään odottamaan teidän kysymyksenne ja kommentteja. En lähde tässä nyt mitään luentoa pitämään. Mitä tulee ESIR-rahastoon, niin sen tarkoituksena on tuoda lisäarvoa. Se on keskeisellä sijalla. EIB tekee erinomaista työtä, antaa sekä julkiselle että yksityisen sektorin toimijoille lainoitusta ja tämä uusi rahasto täydentää tätä EIBn työtä keskittyen juuri korkean riskin hankkeisiin. Eli tähän liittyy kaksi toimintalinjaa. Ensinnäkin tämä PK-yrityslinja. Olen käynyt jo tällä, tänä vuonna kymmenessä jäsenvaltiossa ja kesäkuun loppuun mennessä niitä tulee olemaan 14. Ja Yleisin palaute, jonka olen saanut esimerkiksi Saksassa ja Kyproksella, kun maanantaina kävin, niin minulle sanottiin, että PK-yrityksillä ei ole varoja käytettävissään. Lainoja voitaisiin saada monista maista, mutta he eivät voi kuitenkaan saada näitä varoja käyttöönsä. Ja tähän pyritään juuri tällä esirahastolla puuttumaan. Eli me haluamme puuttua markkinoiden epäonnistumiseen, mutta me emme millä, missään nimessä halua toimia pankkien sektorilla tai yksityisen sektorin rahoituslaitosten sektorilla. Eli me katsomme tätä markkinoiden epäonnistumista juuri pk näkökulmasta ja kun puhutaan infrastruktuurihankkeista, niin rahasto keskittyy juuri niihin hankkeisiin, jotka eivät muuten menestyisi ilman tällaista riskinjakomekanismia, joka löytyy esiristä. Eli kyse on lisäarvon tuottamisesta. Yhteisrahoituksessa voitaisiin käyttää myöskin kohesiorahaston välineitä, kun vakuuksia voidaan saada juuri esirin kautta. Eli yksityisen sektorin investoijat – laittavat omia rahoja hankkeisiin ja esirin kautta voitaisiin riskiä jakaa ja rahoitus voitaisiin hoitaa rakennerahastojen kautta. Eli tämä on mahdollinen yhtälö ja nyt jäsenvaltioiden pitää tarkastella näitä ratkaisumalleja. Investointipolitiikkaan liittyen tärkeänä on se, että että riippumattomasti valitaan näitä hankkeita ja ettei poliittiselta kentältä vaikuteta tähän hankkeiden valintaan. Kun kävin jäsenvaltioissa vierailuilla ja erityisesti kun tapasin yksityisen sektorin ihmisiä, investoijia, niin he aina kysyvät, että ketkä valitsevat nämä hankkeet. Ja sanoin, että kyse on yksity- riippumattomasta investointikomiteasta, he analysoivat näitä hankkeita ja sitten joko hyväksyvät tai hylkäävät tämän hankkeen. Sanoin, että voivatko nämä hankkeet saada EUn vakuuksia. Eli mitään korvamerkintää ei ole olemassa alue- tai muilla perusteilla. Eli kyse on ihan pelkästään tämän hankkeen ansioihin perustuvasta valintamenettelystä. Muuten tässä ongelmana olisi se, että tätä välinettä ei voitaisiin käydä, käyttää tehokkaasti hyväksi. Aina siis kysytään, että mistä rahat ovat peräisin, mistä rahoituskohdasta. Investoijat haluavat etukäteen tietää, mistä rahat tulevat. Eli käydäänkö näihin liittyen vuosittaisia neuvotteluja, koska se aiheuttaisi kyllä melkoista epävarmuutta. Ja minä totean, että komission ehdotus on tältä osin selkeä. Vakuudet eivät voi perustua vuosittaisiin epävarmoihin neuvotteluihin. Ja silloin vastaukseksi saan, että no siinä tapauksessa asiat on kunnossa. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki tietävät, mistä rahat ovat peräisin ja paljonko on jaossa. Parlamentista olen kuullut sanottavan, että välttämättä ei ole tarve tarjota 16 miljardia vakuuksina. Kollega Mollerer kertoo, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi, mikäli meillä ei olisi vakuuksina 16 miljardia. Se aiheuttaisi melkoisia ongelmia EIBlle ja riskinä olisi, että meidän luottoluokituksemme EU-ssa laskisi. Eli kyse on todellakin tärkeistä asioista. Mitä itse rahastoon tulee, niin me tietenkin toivomme, että se olisi käyttökelpoinen mahdollisimman nopeasti, mutta meidän täytyy varmistaa, että se on luotettava, selkeä, avoin ja että valintaprosessi on äh, riippumaton ja perustuu hankkeiden omiin ansioihin. Tällä tavalla saamme toimivan rahaston aikaiseksi, jolla voidaan tällaisia pk-yrityksiä ja infrastruktuurihankkeita rahoittaa. Paljon on puhuttu myöskin siitä, että miksi komissio käyttää horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppaa tässä lähtökohtana. Komissio ei voi hyväksyä esitettyä lähestymistapaa. Miksi toimitaan horisontti 2020 pohjalta, verkkojen Euroopan pohjalta, niin tarkoituksena on juuri katsoa tätä rahoituspuolta ja varmistaa, että rahoitus todellakin toimi. Meidän täytyy päättää esimerkiksi siitä, että käytetäänkö 2,7 miljardia tutkimukseen tukien kautta vai haluammeko saada saman summan ja käyttää sitä ikään kuin vipuvaikutteena ja saada paljon suurempia tuloksia aikaiseksi. Meidän täytyy katsoa, missä maissa tutkimukseen ja kehitykseen laitetaan PKTstä eniten. Näissä maissa käytetään myöskin tukia tai lainoja, mutta myöskin muita välineitä. Minä kävin Ranskassa parissakin yliopistossa ja minulle esitettiin ylpeänä erinäisiä hankkeita Kyproksella, anteeksi siis, ja siellä panostetaan juuri investointiin ja perustutkimukseen. Ranskassa, muun muassa Marseen yliopistossa, oltiin tyytyväisiä yhteistyöhön EIBn kanssa ja ranskalaiset sanoivat, että nyt kun ESIR saadaan käyntiin, niin he ovat varmoja siitä, että yliopistot voivat saada lisää rahaa käyttöönsä, varsinkin silloin kun he tekevät yhteistyötä yksityissektorin toimijoiden kanssa perustutkimuksen ja infrastruktuurihankkeiden saralla. On sanottu, että esiristä perustutkimus ei hyötyisi. No se ei pidä paikkaansa, sillä oikeastaan hyötyjä on jo olemassa. Ja näin tulee jatkossakin olemaan. Ymmärrän toki, että suurin osa perustutkimuksesta rahoitetaan kuukausittain hallituksen kautta. Kysehän on ikään kuin kuukausipalkasta, joka maksetaan. Mutta mitä tulee esimerkiksi tutkimuslaitteisiin, niin ne ovat jo hyötyneet näistä rahoitusvälineistä tähänkin asti. Esimerkiksi Horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppa, sitä kautta noin 70 prosenttia 1A otsakkeen varoista ohjataan ja jos nämä varat käytetään, niin sitten vielä oikeastaan jää jäljelle Galileo ja Erasmus. Eli nämä eivät voisi käyttää sitten hyödyksi näitä muita rahoitusvälineitä. Tämän verran omalta osaltani rouva puheenjohtaja näin alustuksen omaisesti ja Mielenkiinnolla jään nyt odottamaan teidän kommentteja, kysymyksiä ja ohjeistusta. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Olen varma, että tässä tulee enemmän keskustelussa teille kysymyksiä sitten esille. Seuraavaksi annan puheenvuoron herra Molterille, olkaa hyvä. Hyvää iltapäivää. Hyvät jäsenet, hyvä puheenjohtaja, haluan onnitella teitä siitä, että olette todellakin uraa, uurtaji uraa uurtavia tässä asiassa, ja se on tärkeää. Kysymys on kasvusta ja työpaikoista. Tämä on varmaa ja tästä syystä EIPlle oli täysin selvää, että komission kanssa me olemme kiinnostuneita etukäteen osaltamme vahvistamaan työllisyyttä, mutta on elementti, joka on yhtä tärkeä kuin investoinnit. Investointien taso Euroopassa on 15 prosenttia alle vuoden 2007 tason. Muissa maissa on käytetty jo tilan toimintaan siihen, että on saavutettu tuo vanha taso, mutta me olemme edelleen siis jäljellä. se on kuitenkaan pelkästään tästä kuilusta. aikaan me menetämme kilpailua. Jos eh, tuetaan investointia, ei silloin tueta pelkästään työllisyyttä, vaan myöskin sitä, että Eurooppa olisi paremmalla kilpailukyvyn tasolla globaaleilla markkinoilla. On tärkeää ottaa humpikin elementti huomioon se, että tehdään tutkimusta, investointeja ja tuetaan työllisyyskilpailua ja aikaan kilpailukyvyn osalta myöskin Euroopan viedään eteenpäin sekä yksityisellä että julkisella, julkisella sektorilla, mikä on avainelementti tässä kaikessa. Jyrki Katainen mainitsi erittäin hyvin, että investointipankki on olemassa palvelakseen poliittisia tarpeita, mutta ollakseen myös aktiivisena, jos tulee markkinaongelmia. Mikä on nyt tilanne markkinoilla? Me kaikki tiedämme, tunnemme tämän investointi aukon tiedämme tilanteen tuottavuuden osalta Euroopan taloudessa ja markkinoille me kohtaamme tilanteen, jossa e, meitä, meihin vaikuttaa likviditeetti, on, niin että olisi ongelma likviditeettiä on markkinoilla. Mikä sitten on ongelma Euroopassa? Meillä on edelleen rajallista riskin kantamiskykyä e, kaupallisissa pankeissa – ja meillä on rajallinen kapasiteetti julkisella sektorilla tukea investointeja. Meillä on verrattuna muihin maailman alueisiin alikehittyneet pääomamarkkinat Euroopan unionissa, siksi pääomaunioni on asia, joka on erittäin tärkeä. Ja tarvitaan myöskin, äh, tämä on osa Junckerin suunnitelmaa, meidän pitää ajatella intensiivisesti sitä, miten voidaan poistaa esteitä, jotka äh, ovat esteiden tiellä ja siksi investointien tiellä ja siksi investointipankki on valmis tukemaan tätä aloitetta, joka todellakin palvelee Euroopan kansalaisten etuja. Euroopan investointipankki on äärimmäisen aktiivinen jo nyt. Olemme viime vuonna luotottaneet 77 miljardilla eurolla ja siitä noin 70 miljardia on tapahtunut Euroopan unionissa. Prioriteettiamme ovat tuki PK-yrityksille, infrastruktuurin kehittäminen, resurssitehokkuus ja innovaatiot. Nämä ovat meidän prioriteettimme. Minusta eh, ESIR on erittäin tärkeä lisäelementtinä, jolla lisätetään, lisätään eh, tulivoimaa, joka on investointipankilla ajatellen sekä kvantiteettia, mutta myös laatua. Mikä siis on pääasia meille? Mitä me saamme esirin kautta? Me saamme takuun, että voimme tehdä enemmän uusia yritystoimia, joissa nämä riskiä myöskin uuden tyyppisten rahoitustuotteiden avulla. Ja voin vain vahvistaa se, mitä komission jäsen sanoi. Avainkysymys meille on, on takuiden olemassaolo ja niiden täytyy olla olemassa ensimmäisestä päivästä lähtien. Se mahdollistaa sen, että voimme välittömästi aloittaa konkreettiset toiminnat, mutta se on myös ennakkoehto sille, että me EIP pysymme luot kolmen an luokituksen luottolaitoksena. Se nimittäin on ydinvoima, joka on Euroopan ystävyyspankilla, kun se palvelee yrityselämää. Siis tämä laadun takuu. Ja ja me toivomme, että saisimme myöskin mahdollisimman ohuen hallintorakenteen. Ja kun komissio sanoi, niin mekin sanomme, että yksityishenkilöt voivat olla kiinnostuneita investoimaan rahaa hankkeisiin. Ehtona kuitenkin on, että on ammattitaitoinen valintaprosessi ja ammattitaitoinen äh, komitea, joka on sitoutunut äh, käsittelemään vielä äh, takuun olemassaoloa kaikki muu voisi olla tuhoisaa tämän ajatuksen kannalta. Avainelementti on, että täydentävyyden tuki, josta olemme sopineet komission ja investointipakin kesken, antaa aivan oikeita houkuttimia edetä esirin osalta niin pian kuin mahdollista. Komissio sen mainitsi kolme tärkeää ikkunaa lisätuelle. PK-yritykset eh, Euroopan investointirahaston kautta. Me näemme, että markkinoilla on suurta tarvetta tukea tällaisille mikromarkkina-alueilla keskeisiksi mikroalan yrityksiin midcaps. Ja nämä ja pienet eksoittelut ovat keskeisiä. Innovation, for us, innovation. Ja innovaatiot ovat meille tärkeitä. Samoin koulutustaidot ovat keskeinen kysymys kilpailukyvyn lisäämiseksi, kolmaiksi investointikyky. Ja meillä ja komissiossa on hyvin laaja käsitys infrastruktuurista. Kyse on pelkästään moottoriteistä, rautateistä, kyse on myöskin tieto, tieto, tiedot, tiedottamisesta ja kommunikaatiosta. pk siis infrastruktuurit, mutta myöskin eräs osa, me ei, ei pidä aliarvioida tätä neuvoantavaa kapasiteettia. Tämä aloite ja myöskin asetukset todetaan, että me tarvitsemme tällaisen neuvoantavan eh, navan, joka tukee sekä teknistä asiantuntemusta valmisteltaessa hankkeita ja niitä pantaessa toimeen ja niitä hankkeita ylläpidettäessä ja saada myöskin tukea kehitettävä rahoitus, rahoitusvälineitä kehitettäessä myöskin julkisella sektorilla eh, niiden viranomaisten osalta, jotka joutuvat käsittelemään näitä rahoitusvälineitä ja myöskin tässä pyritään luomaan eh, vastapuolella sekä julkisella yksilöllä puolella kehittämään kapasiteettia. Ja siksi tämä neuvoantava eh, napa on keskeinen elementti menestyksen osalta. On paljon aloitteita, jotka ovat nyt jo käynnissä, Esimerkiksi V-kompassi on yksi, Y-kompassi on yksi tällainen keskeinen tekijä tässä. Mitä sitten tulee kohesioon? Yksi, se on yksi, tämä kohesio on ollut yksi vuodessa, Ilmastopankin prioriteetti vuodessa 58. Se on edelleen avainprioriteetti meille ja se säilyy avain poliittisena tehtävänä meille. Siksi Esir ei korvaa mitään. Esir täydentää olemassa olevia välineitä, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan. Investointipankissa koko luototus viime vuonna, siitä siis 30 prosenttia rahoista, noin 24-25 miljardia, oli omistettu kohesiolle. Ja se, mitä me voimme tehdä tämän uuden aloitteen myötä, on lisätä tulivoimaa, joka on olemassa olevissa – kohesion äh, välineissä. Sillä jos katsomme pitkän tähtäyksen näkymiä, silloin vivutuksen äh, kysymys ja julkisten rahojen äh, paras käyttö investointitarpeisiin, niin josta tämä on avainta. Siksi minusta ESIR on lähtökohta ja on erittäin tärkeää tukea kohesiopolitiikkaa ja pitkällä tähtäyksen, pitkän tähtäyksen näkymiä. yritän vakuuttaa teidät tästä, koska meille todellakin EIPssä kohesio on keskeinen kysymys, se on meille tärkeä kysymys, ja investoinnit pitkällä tähtäyksellä voivat johtaa siitä lisäännien tehokkuutta esirin kautta ja myöskin tätä kautta kohesiopolitiikan vaikuttavuutta, koska me olemme varmiita olemaan aktiivisia kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Meillä ei ole mitään maakiintiöitä ja me olemme valmiita harjoittamaan myöskin yhteistyötä kansallisten instituutioiden ja alueellisten investointifoorumien kanssa antaaksemme tälle tietyn lisäsysäyksen. Täällä parlamentissa minä pyytäisin teitä kollegoja menemään esirin toimeenpano mahdollisimman pikaisesti. Sitä tarvitaan. Ei siis kysymys on siitä, että Euroopan investointipankki tarvitsee sitä, vaan ihmiset Euroopassa tarvitsevat näitä lisävaihtoehtoja investointien ja kasvun edistämiseen. Thank you, thank you, Mr. Molterer. Kiitokset teille, hyvä herra Molterer. Ja nyt aloitamme sitten ensimmäisen kysymyskierroksen. Ja tämä lähtee liikkeelle poliittisten ryhmien koordinaattoreista ja sen jälkeen jatkamme ottaen kaikki valiokunnan jäsenet mukaan. Herra Van Nistelrooy, EPP-ryhmästä. Kiitoksia on hyvä, että olette molemmat täällä, komission varapuheenjohtaja ja Euroopan investointipankin edustaja. Teillä on erittäin laaja salkku varapuheenjohtajana. Ja meillä on hyvä ö, näkemysten vaihtomalli monenlaisista eri asioista. Tänään on ESIR-keskustelun päivä Tänä aamuna me kävimme pitkän keskustelun asiasta ja myös äänestyksen. Tämä on tällainen äänestyksen jälkeinen tapahtuma sitten. Teidän ei tarvitse enää kaikkia vakuuttaa, vaan me ensin äänestimme ja sitten tässä pian tulee suuret neuvottelut eteen, ei pelkästään teidän kanssa, vaan odotan, ne neuvoston kanssa. No, avainkysymyksenä tässä nyt on se, että Meillähän on jo asetuksessamme tässä lähdettiin välineestä, joka johti siihen, että tässä viime kaudella jopa muutettiin rahoitusvälin asetus niin, että voitiin tehdä tämä mahdolliseksi monivuotisessa rahoituskehyksessä. Meillä on kokemuksia Rifiako-fasiliteetista Horisontti 2020. Tämä nyt ei ole mikään aivan uusi asia. Tämä, nämä ovat ne puitteet, joista itse henkilökohtaisesti haluaisin puhua. Haluaisin käydä enemmän keskustelua teidän kanssanne todellisista päivityksistä operationaalisten hankkeiden osalta ja kumppanuussopimusten osalta jäsenvaltioiden kanssa, jotka pohjautuvat siis rakenne- ja investointirahastoihin, koska välineet ovat olemassa. Otetaanko tämä uusi väline nyt käyttöön? Me olemme tässä oikein hyvä eurooppalainen perhe, mutta tuo neuvoston puoli on hieman vastentahtoinen tässä. Me loimme mahdollisuuden Joten nyt on myös hetki sille, että tarkastellaan sitä, miten kenties voisimme oppia tässä tulevien vuosien aikana uudesta aloitteesta. Yleisesti ottaen olemme suhtautuneet ja suhtauduimme tänä aamuna myönteisesti tähän. Ja miten voimme oppia myös muiden välineiden käytöstä. Ei näiden pitäisi toisiansa sulkea pois. Teidän tiiminne kenties Pitäisi tehdä oikein hyvää yhteistyö tässä ja koordinoida toimia olemassa olevien ö, tahojen kanssa. Tämä on erittäin tärkeää. Ja tänä aamuna totesimme myös, että me haluamme arvioida sitä, minne tässä ollaan menossa. Kaikki asiat. me emme tiedä tarkkaan, mitä on tapahtunut. Me emme tiedä, mitä takuurahastolle tapahtuu. Tässä on avoimia kysymyksiä. Mutta haluamme nähdä nyt tällaisen arvion siitä, antaako tämän oman panoksensa sille, mitä me sovimme sosiaalista, taloudellisesti ja alueellisesta kohesiosta. Tämä on tärkeintä toimintaamme, ettei kävisi niin, että köyhät köystyvät ja rikkaat vai rikastuvat. Tällaista ei Euroopassa voi tapahtua. Nämä ovat näitä kaiken kattavia asioita, joihin täytyy kiinnittää huomiota. Ja sitten pitemmällä aikavälillä. Pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna jos ajatellaan nyt vuotta 2020 ja sen jälkeistä aikaa, niin kenties me jopa tarvitsemme tätä ö, toimintamme ö, menestyksen arviointeja, miten joissakin toimissa tarvitaan riskinottoa, toisissa taas ei. Joillekin asioille voi olla tukijärjestelmiä ja täytyy miettiä, mitä lisäarvoa todella tulee näistä korkeamman riskin tukemisaktiviteeteista. Tämä saattaa olla hyvinkin tärkeää. Olen vierailut useissa omissa investointihankkeissamme. Ja ehkä kymmenen vuotta sitten ja sitten voi palata takaisin maahan katsomaan ja näyttää siltä, että varat on käytetty oikein, mutta sitten fasiliteetit, joita on rakennettu, niitä ei, ne eivät ole enää käytössä. Joskus markkinointiaika oli pitkä ja se sitten ei voida saada ei saada tuloksia aikaiseksi. Eli tämä oppimisasia on tässä äärimmäisen tärkeä, jopa tärkeämpi kuin se, että meillä on instrumentti, joka on tällainen täydentävä lisä instrumentti. Me olemme menneet sinne suuntaan, joten todella pyytäisin nyt puolen vuoden kuluttua teitä palaamaan, vuoden kuluttua palaamaan ja näyttäkää silloin yhdessä Rovo Kretun kanssa. Kertokaa, mitä on tapahtunut, miten asiat ovat kehittyneet. Nistelrooy, madame. Kiitoksia, herra Van Nistelrooy ja sitten Rova Kreen. Rova puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, hyvä kollega Molterer, SD-ryhmä on aina tukenut investointiohjelmaa. Me vaadimme sitä jo silloin, kun puhuttiin pelkästään säästöpolitiikasta, mutta hienoa, että tämä saatiin edes nyt pöydälle. Me siis sisällöllisesti tuemme tätä hanketta, mutta kollega Katainen, jos sanotte, että tätä ei voida muulla tavalla rahoittaa, koska te panostitte muun muassa maatalouspolitiikkaan, no varmaankin näin ihan no, haluattekin sanoa, mutta teillä ei ollut vaihtoehtoja. Mutta jos katsotaan kohesiopolitiikkaa ja maatalouspolitiikkaa, niin oikeastaan rahathan on jo jaettu valmiiksi, ja te ette olisi koskaan saaneet vihreää valoa jäsenvaltiolta, jos olisitte halunneet ottaa rahaa näistä lähteistä. Eli jäsenvaltiot voivat tietenkin hyväksyä tällaisen lähestymistavan, ja se ei maksa heille yhtään mitään, mutta jos ajatellaan esimerkiksi Saksan tilannetta, ja tätä kahdeksaa miljardia, joka olisi toivottu investointisuunnitelmaa varten, eikä ainoastaan saksalaisiin ohjelmiin, niin silloin puolet ongelmista olisi saatu poistettua ja EIBllä ei olisi luottoluokitukseen liittyviä ongelmia. Eli ei pidä paikkaansa, että Horisontti 2020 hankkeen kautta rahoitetaan samoja hankkeita kuin aikaisemmin tai pelkästään EFSin kautta vipuvaikutukseen nojautua. Me tarvitsemme tätä perustutkimusta. Se on tärkeä ala ja tämä on samanlainen tilanne, joka liittyy verkkojen Eurooppa-hankkeeseen. Me olemme yhdessä jäsenvaltioiden ja komission kanssa tarkastelleet näitä asioita ja jos sieltä nyt rahoja voidaan muun muassa infrastruktuurihankkeisiin, niin se on aika lailla raskassoltuinen järjestelmä ja tästäpä syystä parlamentti edelleenkin pyrkii etsimään uudenlaisia rahoitusmalleja, joten todellakin olisin kiinnostunut kuulu, kuulemaan teiltä, että kun en ole pankkialan asiantuntija, niin onko nyt niin, että tämä 16 miljardia, joka annetaan nyt käyttöön, niin se ratkaisee luottoluokituksen vaiko ei? Eikö olisi olemassa jotain muutakin vaihtoehtoa, eli että katsotaan jotain tiettyä summaa tässä vaiheessa ja sitten vuositasolla katsotaan, mitä vuosittain voidaan investoida. Siis jostainhan nämä rahat ovat löydettävissä, ei välttämättä heti ensimetreillä, mutta tuskipa maailma kaatuu siihen, että lähdetään katsomaan asia tältä kantilta. Eli toimitaan hiukan luovammalla tavalla rahoja etsittäessä. Mutta 300 miljardia tarvitaan joka tapauksessa, olipa lähde mikä tahansa, mutta meidän täytyy joka tapauksessa varmistaa, että kun kyse on julkista rahoista, niin mitkä hankkeet saavat tukea ja mitkä eivät. Ja varsinkin meidän valiokunnassa on kyllä panostettu siihen, ettei tueta sellaisia hankkeita, jotka ovat 2020-strategian äh, vastaisia. Kyllä ainakin kannattaisi hiukan vilkaista tätä asiaa parlamentin puolelta, eikä tulkita sitä heti tällaiseksi poliittiseksi asiaan puuttumiseksi. Kyllähän parlamentin pitää osallistua jollakin tavalla myöskin esirin tulevaan työhön. Kokemuksini nojautuen voin sanoa, että ei kyllä parlamentti ole koskaan ollut kapulana rattaissa silloin, kun on yritetty ajaa kansalaisten, yritysten tai alueiden asioita. Ja viimeinen kysymys. Onko tietoa sen suhteen, että mitkä ovat valintakriteerit projekteja valittaessa. Tiedän, että Saksan ja muiden valtioiden osalta on olemassa lukuisia lukuisia hankeehdotuksia, mutta miksi tarvitaan ikään kuin tällainen uusi Äh, hyväksyntämenettely, kun oikeastaan nämä hankkeet ovat jo olemassa. Kiitoksia. Aidan, kiitoksia Rova En näe täällä ketään ECR-ryhmästä koordinaattoria, joten puheenvuoron saa ALDE-ryhmästä herra Jakutsic. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Herra Katainen, herra Moldava, Salikaa minun sanoa Alderyhmän puolesta, että olemme kiitollisia yhteistyöstänne. Haluan kiittää teitä keskustelusta, jonka me kävimme. Herra Katainen käytti hiukan aikaa tavatakseen meidät. Kiitoksia siitä. Me uskomme, että tämä yhteistyö on äärimmäisen arvokasta. Kuten tiedätte, ALDE on kiinnittänyt paljon huomiota kasvuun ja työllisyyteen ja me olemme pitäneet hyvänä aloitetta luoda eurooppalainen strategisten rahasto, kuten olen sanonut, tämä on äh, Junckerin komission suuri menestys. Vuosi 2019 tulee olemaan suuri juhla, kun ajatellaan sitä kasvua, mitä siihen mennessä saavutetaan EU-taloudessa. Tämä on siis todellakin erittäin arvokas aloite, haluamme antaa sille täyden tukemme. Se, miten tämä on suunniteltu, ja olen varma siitä, että se tulee siis myöskin hyvin menestyksikäs. Esittelijänä jo koskien Adrian unionia ja Euroopan unionin strategiaa tällä alueella, haluaisin sitä pari kysymystä. Tämä strategia sisältää jäsenvaltioiden lisäksi Italia, Slovenia, Kroatia ja Kreikka, joitakin muita maita myös, kuin erokasmaita, kuten Kreikka, Bosnia ja Herzegovina, Montenegro ja Albania. Te puhuitte mahdollisuudesta toteuttaa infrastruktuuria ja energiasuunnitelmia. Balkanilla on paljon potentiaalia uusiutuville energialähteelle, kuten esimerkiksi vesivoimalle, esivoimaloille. Olisi myöskin mahdollista, että rakennettaisiin nestetyt maakaasun terminaalit Kroatian ja Albaniaan. Ja tässä on ajateltu Italian markkinoiden käyttämistä, jossa on tiettyjä ongelmia – energiatoimitusten osalta. Olisiko mahdollista rahoittaa tämän tyyppisiä hankkeita tästä rahastosta jäsenvaltioissa tai ehdokasmaissa? Ja mikä olisi suhde julkisen pääoman ja yksityisen pääoman välillä? Ajatellen, että jotkin näistä hankkeista ovat sellaisia, että valtio on se, joka vastaa niiden toteuttamisesta ja osallisina niissä. Voisitteko antaa ainakin hukan osittaisvastaus tähän. Roger, the floor is yours. Herra Omarse, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisa varapuheenjohtaja äh, Katainen, arvoisa herra Molterer, kiitoksia, että olette tänään keskustelussa täällä ja toivon, että tämä on hyvin vilpitöntä ja hyödyllistä keskustelua. Haluaisin esittää useampia huomioita. Tässä voitaisiin aivan loputtomasti filosofoida tästä. Mutta tiedän, että minä ja monella, minulla ja monella kollegoilla on tiettyä skeptisismiä suunnitelmanne kohtaan. Olemme kuitenkin sellaisessa tilanteessa, jossa meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta tämä suunnitelma toimii. Me olemme sen velkaa miljoonille työttömille ja miljoonille pk-yrityksille ja koko Euroopalle olemme sen velkaa koska Junckerin suunnitelma on komission toimintaohjelman ytimessä. Ja komission kapasiteetin ytimessä, jotta voidaan vastata tässä. Ja tämän suunnitelman pohjalta tullaan myös arvioimaan Euroopan kapasiteettia vastata haasteisiin. Meillä on siis velvoite toimia, jotta tämä toimisi. Te olette täällä puhumassa aluekehitysvaliokunnan edessä. Olen hieman seurannut keskusteluja, joita muissakin valiokunnissa on käyty eh, talous- ja talousarviovaliokunnassa, joten eh, tiedätte varmasti, että me eh, lähestymme tätä keskustelua aluepolitiikka tavoitteista käsiin. Näin ollen meillä on tiettyjä kysymysmerkkejä tässä. Ensimmäinen niistä on seuraavanlainen. Kuuntelin sitä, mitä sanoitte, eli ei, että ei ole mitään maantieteellisiä kriteerejä. Kuitenkin me käytämme noin 350 miljardia e- eri alueiden välisten eriarvoisuuksien vähentämiseen. Ja me haluamme tässä täydentävyyttä e- esirin investoinneista niin, että voidaan vakiinnuttaa aluepolitiikan tavoitteet, eikä päinvastoin käy niin, että esir investoinnit tätä epävakauttaisivat, koska vaarana on se, että yksityiset investoinnit eivät suuntautuisi muualle kuin suuriin metropoleihin. Eikä tämä varmaan ole poliittisena tavoitteena, vaan pitäisi pystyä myös suuntaamaan näitä investointeja sellaisille alueille, joissa on esimerkiksi erittäin korkea työttömyysaste ja alueille, joissa investointi tällä hetkellä on erittäin puutteellista. Joten miten me voisimme toimia niin, että nämä tavoitteet voitaisiin saavuttaa? Itse tulen Ildylä Reunionin, Reunionin, Reunionin saarelta. Se on periferistä aluetta. Ja tässä on nyt paljon toiveita ilmassa, mutta ei ole mitään paha, pahempaa kuin sellainen, sellaiset toiveet, jotka sitten petetään. Kaikki nämä alueet, jotka ovat hyvin kaukaisia, jotka ovat alikehittyneitä, jotka ovat ultraperiferisiä, mitä seurauksia sitten tuleekaan, jos Junckerin suunnitelmasta ei sinne suuntaudu euron euroa? Joten toivottaisin, toivoisin, että tämä ongelma myös pidettäisiin mielessä. Sitten on toinen seikka, jonka haluaisin tuoda tässä esille. Jotta tämä toimisi, tämä suunnitelma, me tarvitsemme paikallisen alueviranomaisten ja toimijoiden mukanaolon. Konkreettisesti olemme kyllä nähneet, että nämä paikalliset toimijat ovat niitä, jotka ovat kaikista parhaimmassa asemassa saamaan nopeasti toimimaan ja organ, pystyvät organisoimaan alueen talouden ja taloudelliset toiminnat ja saamaan sitten EIPltä varoja. Ainakin Ranskassa valtio tekee yhteistyötä alueiden kanssa, kun tehdään näitä hankeehdotuksia. Kolmanneksi ja viimeisimmäksi sanoisin vielä, että olen hyvin tyytyväinen, kun kuulin teidän sanovan, että perustutkimus on valintakelpoinen tämän suunnitelman varoja silmällä pitäen. Tutkimus ja kehitys asioista, no me kävimme juuri valtuuskuntamatkalla Alankomaissa ja näimme siellä, että siellä on erittäin paljon toimintaa tällä alalla ja haluaisin kiinnittää teidän tänne siihen merkityksen, jonka annan siniselle kasvulle. Tällä on siis valtaisasti potentiaalia, kun ajatellaan meriä. Tällä on tässä esimerkiksi jotkut investoivat valtaisesti Intian valtameren alueeseen ja Euroopan unionihan on ensimmäinen eh, merivoima, merivalta maailmassa. Sen täytyy arvostaa tätä ja toimia niin, että se hyödyttää kaikkia Euroopan merialueita eikä tätä osa-aluetta niissä tapauksissa pitäisi jättää huomiota. Vanna. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Vanna. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös kummallekin varapuheenjohtajalle sekä komissiosta että investointipankista esityksistä ja siitä, että äänen on tilaisuus keskusteluun. Tämähän ei ole ensimmäinen tilaisuus. Olemme jo eri valikunnissa ja täysistunnossa käyneet keskustelua, ja kun tätä jo mainittiin, päätöksenteko täällä valiokunnassakin vietiin päätöksen tänään iltapä- aamupäivällä. Vihreiden puolesta voin sanoa, että me totta kai olemme kattavan investointipaketin puolesta, investointien puolesta, jotka toteutetaan reaalitaloudessa sekä yksityisten että julkisten investointien puolesta, jotka ovat välttämättä, jotta päästään ulos kriisistä, on tärkeää saada ostovoimaa lisättyä. Ja vihreänä sanon myös, että on tärkeää, että myös siirrytään hiukan pois säästöpolitiikasta ja käynnistään tätä siirtymistä. Haluan kiittää herra Molteria siitä, että hän puhui sosiaalista infrastruktuurista ja tässä tulenkin kysymykseen, koska meitä, kaikkia huoli, meitä huolestaa kaikkein eniten eh, se, että miten tätä investointisuunnitelmaa on muokattu, nimittäin sosiaalinen ulottuvuus, ympäristöulottuvuus, mutta myöskin demokratiapoliittinen ulottuvuus ovat reaalisessa toteuttamisessa meistä jääneet liian vähälle. Minulla on sellainen vaikutelma, että kokemuksien pohjalta, jotka on saatu kohesiopolitiikasta tai rakennerahastoista, että näitä kokemuksia on otettu riittävästi käytetty, esimerkiksi mitä tulee tähän kumppanuusperiaatteeseen, jossa olisi mukana alueellisia ja paikallisia viranomaisia, kansalaisyhteiskuntaa, työmarkkinajärjestöjä. Tämä on aivan liian vähäisessä määrin varmistettua. Kuten aivan puheet ovat todenneet, kysymys on ennen kaikkea tavoitteista. Investoinnithan sinänsä eivät ole mikään itse merkitys, itsessään merkittävä asia. Eivät kaikki investoinnit ole hyviä ja kestäviä investointeja. Kysymys on siitä, että mihin sektoreihin investoidaan, mihin alueisiin ja miten Euroopan kansalaiset ja työntekijät saavat lisäarvoa. Ja voimme kysyä, miten varmistetaan sitoutuminen tavoitteisiin, sitoutuminen esimerkiksi Eurooppa 2020 tavoitteisiin, joissa oli kysymys pelkästään kestävästä kasvusta ja työllisyydestä, vaan myös ilmastonsuojelusta, köyhyyden torjumisesta, tutkimuksesta ja kehityksestä, koulutuksesta, tasavertaisarvoisuudesta. Nämä kaikki ovat hyvin keskeisiä Eurooppa 2020 tavoitteiden joukossa. Miten voidaan varmistaa tällaiset investoinnit, esimerkiksi juuri sosiaaliset investoinnit, joista varapääjohtaja Moiterer puhui? investointiohjeviivoissa, valinnan ohjeviivoissa, eh, missä varmistetaan se, että eh, käytetään rahaa sosiaaliseen infrastruktuuriin, koulutukseen, työmarkkinoilla, sosiaalisiin investointeihin. Esimerkiksi tiedän eh, työllisyysvaliokunnasta, että siellä käydään vilkasta keskustelua siitä, pitäisikö vetää mukaan sosiaalisia työmarkkina-asiantuntijoita investointikomiteaan tai ohjauskomiteaan, jotta olisi varmuutta siitä, että nämä näkökannatkin otettaisiin huomioon. Ei ole tietenkään suunniteltu mitään sektorikohtaisia kiintiöitä ja, ja tähän asti siellä jäsenvaltioiden listoja, ehdotuslistoja ajatellen, niin niissä on hyvin vähän hankkeita, jotka sisältäisivät sosiaalisia investointeja tai koulutusinvestointeja. Olemme huolissamme vihreänä siitä, miten voidaan varmistaa se, että kauniita sanoja seuraisivat myös teot ja että näilläkin alueilla tapahtuisi merkittäviä investointeja. Ja miten varmistetaan sitten se, siitäkin on noussut täällä jo esille, että investoinnit eivät ole vastakkaisia 2020 20 savoitteiden osalta, esimerkiksi ilmastointisuojen osalta, esimerkiksi jos tapahtuu investointeja ydinvoimaloihin tai tiehankkeisiin Miten tapahtuu tässä tämän varmistaminen? Ja sitten alueelliset kiintiöt. Tehän tiedätte kaikki kansainvälisen työjärjestön selvityksen, jossa todetaan, että työllistämispotentiaali esirissä on silloin vain käytettävissä, jos ennen kaikkea investoidaan alueisiin, joissa, joilla on korkea työttömyys ja samaan aikaan tapahtuu valtavia tukevia toimenpiteitä työmarkkinoilla, koulutuspolitiikan alueella jäsenvaltioissa, ja miten te tämän sitten haluatte varmistaa? Thank you very much, Madame Damato. Kiitoksia sitten, Rouva Damato. Grazie al commissario per essere qui. Eh, qualche giorno fa... Arvoisa komissaari, hienoa, että olette päässeet tänne vieraaksemme. Muutama päivä sitten ilmoititte, että me tarvitsemme hyvin koulutettuja, päteviä ihmisiä, jotka voivat todellakin taistella työttömyyttä vastaan. Eli tällä alalla liittyvät tai tälle tähän alaan liittyvät menot, niin niiden pitäisi olla riittävän suuret. Kun puhutte kasvusta ja kehityksestä, niin sosiaalinen ulottuvuuskin pitää huomioida, niin kuin itsekin sanoitte. No miksi yhteisrahoituksen osalta Tämä ei tule selvästi huomioitua. Onko tarkoituksena pienentää eroavaisuuksia unionin alueiden välillä? No sehän tarkoittaa sitä, että investointien pitäisi purra myöskin näille aloille. Esimerkiksi sosiaalirahasto ja koulutusala. Me tiedämme, että tiettyä joustoa on olemassa, mutta tämä tapahtuu vain muutamissa jäsenvaltioissa esirin avulla. Mutta nämä välineet ovat erilaisia moneltakin osin. Kiitoksia. I have... Kiitoksia. Minulla on vielä viisi nimeä puhujalistalla. Oletteko valmiita vielä kuulemaan heiltä hyvin lyhykäisiä kysymyksiä niin, että jää vielä mahdollisuus vierailemmekin vastata? Rova Spiraldi. Well, uh, I think that the question is for both, for vice Kysymys suuntautuu teille molemmille eh, sekä herra Kataiselle että EIP-varapääjohtajalle. Haluaisin molemmilta kysyä eh, tästä investointikomiteasta, mikä se lopullinen nimi sitten onkin. Tuleeko se ottaa ottamaan huomioon nämä erityisrahoitustilanteet, joka on olemassa joissakin maissa, kuten Kreikassa, kun arvioidaan näitä hankkeita? Onko ESIR valmis tietyllä tavalla tämän riskin jonkun maan osalta kattamaan? Ja toinen kysymys sitten on seuraavanlainen. Kun valitaan näitä hankkeita, otetaanko menettelytavassa eh, huomioon Junckerin suunnitelman luomien työpaikkojen kestävyys? Kiitos. Thank you for the short. Kiitos ja kiitos, että puhutte lyhykäisesti. Rova Breisel, hyvin lyhykäisesti, olkaa hyvä. Uh, uh, si, uh, herra, para puheenjohtaja, herra Molteri, kiitos vielä kerran siitä, että olette täällä. Kysymykseni koskee parempaa investointifoorumiajatuksen vahvistamista. Jos olen oikein ymmärtänyt, kysymys on rahoitus foorumeista, jotka keräävät rahoitusta ja koordinoivat investointeja. Onko teidän mielestänne mahdollista, että näiden foorumien puitteissa myös otetaan huomioon sellaisten tuotteiden rahoitettavuus, jotka aiheuttavat myöskin myönteisiä vaikutuksia ulospäin, eivätkä vain lyhyellä tähtäyksellä tuota korkeita voittoja, kuten kenties on muiden hankkeiden osalta tilanne samoissa foorumeissa. Minä olen hiukan huolissani siitä, että tulemaan puutetta siinä, että tiettyisiä ulkoisia tekijöitä ei tueta, jotka voisivat olla tärkeitä. Kiitoksia. Monet kysymykset liittyvät parlamentin kantaan ja budjettivaliokunnan jäsen, jäsenten kantaan ja siksi tulitte myöskin tänne meitäkin kuulemaan, mutta kyse on kuitenkin siitä, että mistä rahat otettaisiin. En esitä tätä kysymystä, koska avaan Pandoran lippaan ja tärkeintä on kuitenkin muut asiat. Mitä tulee rakennerahastorahoin ja esirahaston varoihin, ei ole olemassa minkäänlaista mekanismia, jolla esifiä voitaisiin käyttää esirin hyväksi. Eli esif-varoja ei voida käyttää esirin rahoituksessa. Mutta esif voidaan linkittää hanketasolla rahoitukseen. Voitteko selittää tätä? Jos meillä on nyt tämä rahasto ja yksityiset Sijoittajat ovat yhteydessä meihin ja meillä ei ole tätä poliittista vaikutusmahdollisuutta eikä myöskään tätä maatieteellistä vaikutusta, vaikka ne ovatkin tärkeitä. Niin investoivajat eri aloilta tulevat mei, meidän suuntaamme esittäen näitä hyvin korkean riskin omaavia hankkeita ja he vaativat hyviä vakuuksia tai takeita tästä takuujärjestelmästä. Ja sitten he lähtevät polkemaan tätä hanketta käyntiin. Sitten herää kysymys Esifistä. Miten nämä kaksi asiaa saadaan linkitettyä toisiinsa? Ja tämä liittyy myöskin tähän foorumikysymykseen, joka juuri äsken kysyttiin. Meillä on olemassa kaksi versiota. Ensinnäkin se, että nämä eivät liity toisiinsa laisinkaan, tai toinen versio on se, että ne ikään kuin täydentävät toisiaan, joten voitteko selventää tätä? Miltenburg, herra van Miltenburg, hyvin lyhykäisesti pyydän. Ihan vain yksi kysymys kriteereistä. Investoinnit kohdistuvat yrityksiin, joissa on maksimissaan 3000 työntekijää. No on paljon suuria yrityksiä, joilla on paljon vaikeuksia hankkeidensa rahoittamisessa. Ja tiedetään, että nämä hankkeet hyödyttävät myös PK-yrityksiä. Voisitteko selittää meille, minkä vuoksi teitte tällaisen aika sattumanvaraisen päätöksen asetta kynnysarvoksi tässä maksimissaan 3000 työntekijää ja miksi suuremmat yritykset eivät myös voisi hyötyä näistä takuista? Herra Pokovic ja vielä kerran lyhyesti. Hello. E, Zelo podpiram ideje. Kiitos. Olen erittäin valmis tukemaan tätä ajatusta, koska minusta tämän Euroopan parlamentin ja komission menestys tulee todella kyllä riippuvaista tästä hankkeesta. Kolme kysymystä. Ensinnäkin, kansalliset kehityspankit, mikä tulee niiden rooli olemaan tässä ennen kaikkea pk-yritysten kannalta? Toinen kysymys. Tuen sitä, mitä herra Jakovcic sanoi, nimittäin meidän pitäisi löytää yhteisiä hankkeita, kuten esimerkiksi nämä kaasuterminaalit pohjoisella Adriamerellä. Tällä tavoin voisimme ratkaista erinäisiä ympäristökysymyksiä pohjoisella Adriamerellä ja ottaa askeleen kohti energiaunionia. Minä olen Sloveniasta ja kolmanneksi siis meillä on ollut vaikeuksia eh, nimenomaan tulvien torjunnassa. Voisiko ESIR antaa lisäyksiä, lisävarahoitusta siihen rahastoon, jota me nyt olemme käyttäneet eh, eh, tulvien torjuntaan, esimerkiksi kohesiorahastosta, voitaisiinko esirin varoja käyttää näiden varojen lisäksi? Tässä ei ole saavutettavissa mitään taloudellista tuottoa, mutta me tiedämme, että ehkäisy on parempi kuin sitten toimiminen tulvien jälkeen, jotka aiheuttavat paljon taloudellista tuhoa. Kiitoksia. Nyt valitettavasti kyselykierros täytyy päättää tähän niin, että vieraillamme on mahdollisuus vastata vielä suurimpaan osaan näistä kysymyksistä ja toivon, että tämä ei ole viimeinen mahdollisuus keskustella teidän kanssanne. Me jo ilmaisimme tämän toiveemme siitä, että näemme toisiamme säännön mukaisesti tässä ja meillä on mahdollisuus keskustella rahaston tuloksista. Kumpi teistä aloittaa? Herra Katainen, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Minun täytyy esittää vastaukseni hyvin lyhyesti, sillä minulla on muita menoja vielä odottamassa. Alkuun todettakoon, että esirahasto ei ratkaise kaikkia ongelmia. Tietenkin sen volyymia täytyy katsoa, 60 miljardia 33 vuodessa yksityisiin hankkeisiin, mutta EIB taas kuten viime vuonna se investoi vuositasolla 77 miljardia, miljardia ja kahdeksan koulua Britten saarillakin on rahoitettu näillä rahoilla. Eli monet asiat, jotka täällä tulivat esille keskustelun aikana, niin kuuluvat oikeastaan tähän EIBn jokapäiväiseen työskentelyyn. Mutta mitä tulee esiin, niin se taas on erilainen väline. Jos katsotaan nyt otsaketta 1a, niin vain ainoastaan Erasmus ja Galileo jää tähän ulkopuolelle. Ja jos lähdetään 28 jäsenvaltion kanssa neuvottelemaan, mukana on parlamenttikin ja jos näin laajalta pohjalta lähdetään neuvottelemaan, niin en tiedä saadaanko kesäkuuhun mennessä tuloksia aikaiseksi, ainakin vaikeaksi menee. Mitä tulee sitten luottoluokitukseen, Standard Poor's on jo laskenut luottoluokitustamme 25 miljardia on kohesiopolitiikan puolella maksamattomia laskuja ja en nyt muista tarkkaan, kuinka paljon muista otsakkeista on maksamatta, niin tätä riskiä ei voida ottaa, eli, eli sitä, että 16 miljardia ei olisi vakuuksina olemassa, tietäen mistä rahat olisivat peräisin. Koska jos tietoa ei ole olemassa, niin sitten EUn luottoluokitusta voitaisiin kyllä lähteä laskemaan. Ja se taas tarkoittaisi sitä, että rahan hinta nousisi näissä ongelmaissa. Tälle tielle en lähtisi. Tämä on vakava asia, joten meidän täytyy olla hyvinkin tarkoina sen suhteen, että mistä nämä rahat missäkin vaiheessa tulevat. Mitä tulee perustutkimukseen ja rahoitusvälineisiin? Horisontti 2020 välineessä, niin siellä on 77 miljardia käytettävissä – 48 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta sitten, ja tarkoituksena on nyt käyttää 3,5 prosenttia rahoitusvälineenä lisätäksemme tutkimussektorin toimintaa. Minä olen yliopistotasolla sanonut useampaan otteeseen, että näitä välineitä halutaan jatkossakin käyttää myöskin Kyproksella, vaikkakin siellä rahoituksellinen tilanne on hyvin hankala. Yksityinen sektori haluaa kyllä osallistua joihinkin hankkeisiin, yhtä lailla hallituskin, mutta lainoja ei ole saatavissa tai rahoitusvälineitä näistä tunnetuista syistä johtuen. Eli meidän täytyy avoimin mielin käsitellä näitä kysymyksiä, koska se auttaisi tutkimuspuolta, jos löytyisi vain näitä rahoituslähteitä enemmän. Kollega J. totesi puheenvuorossaan, että resurssit ja varat tulisi ohjata niille aloille, joilla työttömyysluvut ovat suurimmat. Uskon, että näin tulee käymäänkin, mutta jos katsotaan PK-sektoria, niin oikeastaan kaikkialla, Ranskassa, Saksassa, Kyproksella ja muualla ongelmat ovat samanlaiset. Eli oma pääoma ei ole käytettävissä ja rahoitusta ei vaan tahdo löytyä. Eli oikeastaan maantieteellä ei ole tässä mitään merkitystä. Ja mitä tulee tutkimusinfrastruktuuriin, no se tapahtuu siellä, missä yliopistot ovat sijoittautuneena. Mutta me tarvitsemme myöskin investointeja köyhimmillä alueilla, jotta sielläkin päästään kasvun tielle. Ja vaikka mitään korvamerkintää esirin puolella ei olekaan olemassa, niin meidän täytyy varmistaa, että rahoitusvälineitä käytetään kaikkialla Euroopassa eri tarkoitusperiä varten. Ja tästäpä syystä me tarvitsemme tällaista neuvoantoa, jotta siis kaikki voivat hyödyntää tätä uutta järjestelmää. Komissio EIB tarjoavat teknistä apua myöskin näissä vähemmän kehittyneissä jäsenvaltioissa, eli että nekin voivat hyödyntää esiria. Kollega Demato, ehkä tässä on syntynyt väärinkäsitys. En sanonut, että tutki- koulutuspuoli tässä kärsisi jollakin tavalla. Mitä tulee tähän niin sanottuun kultaiseen sääntöön, niin sehän tarkoittaisi sitä, ettei me lasketa laisinkaan hyväksi näitä mainitsemanne menoja. Ja tästäpä syystä me emme missään nimessä halua käyttää julkisen sektorin varoja tai rohkaisemaan jäsenvaltiota käyttämään enemmän velkarahaa tähän toimintaan. Ja tästäpä syystä me haluamme saada tähän mukaan yksityisen sektorin varoja. Me emme halua lisätä veronmaksajien taakkaa, eli yksityinen sektori, sen pitäisi olla enenevässä määrin mukana tässä toiminnassamme. Edustaja Spiraki, esirissä huomioidaan tämä jäsenvaltiotason riski. Kreikan teollisuuden edustajien kanssa keskustelimme tästä samaisesta asiasta eilen ja ESIR todellakin kattaa tämän riskin. Se voi olla jäsenvaltiosta, jäsenvaltion sisäinen riski tai jostain muusta. Kiitoksia. Very much. Kiitoksia. Herra Moltera. Aivan lyhyesti, herra Fannisteroi. Meillä on kokemusta siinä, miten sekoitetaan keskitystä hallittua rahaa EIP-varoihin Ajatelkaapa nyt vaikkapa näitä hankejoukokirjoja, kirjoja, mutta me käytetään myöskin hajautettua rahaa, pk-aloitteita. Espanjan tässä edelläkulkija Malta ja Portugali ovat hyvin kiinnostuneita tämän tyyppisestä. Ja antaakseni teille hiukan käsitystä asiasta. 2007-2013 me investoimme 19 miljardia yhteisrahoituksessa rakennerahastojen kanssa lukuisissa jäsenvaltioissa. Me siis teemme hyvin paljon tällä alueella. Tämä johtaa sitten seuraavan kommenttiin. ESIR ei korvaa Euroopan investointipankkia. Me jatkamme toimintaamme. ESIR antaa meille lisämahdollisuuden toimia. Rova Kreel, avain takukysymyksessä on seuraava. Jos me aloitamme tämän toiminnan, otamme vastuun omiin kirjoihimme koko investointikauden ajaksi ja infrastruktuurien osalta se voi olla 10, 20, jopa 30 vuotta. Ja tästä syystä me tarvitsemme varmuuden siitä, että jos tämä käynnistyy, takuu on olemassa täytenä. Jos syntyy vaikutelma ulkomaailmalle sekä yksityisille investoijille että luottoluokituslaitoksille, että kysymys takuun voimassaolosta on päätös, joka tehdään vuosittain. Tämä ei tule toimimaan. Tämä on syy siihen, miksi me niin kovasti pidämme kiinni tästä periaatteesta ja pidämme tätä tukemaan sitä, koska se on avain. Toinen asia. EUn politiikat ovat johtava periaate EIPssä. Emme nyt ota meidän, meidän niin taivaalta tipu nämä asiat. Kyllä me tiedämme, mitä horisontti 2020 merkitsee. Me noudatamme sitä. Jos katsotte esimerkiksi erilainen investointipankin toimintojen kehittämistä vuosikymmeniä sitten, pk-yritykset ovat olleet mukana, eikä ollut ilmastonmuutos. Ja nyt me esimerkiksi tuemme resurssi tehokkuutta, joka on yksi neljäsosa toiminnastamme, ja pk-yritysten osuus on jopa hiukan enemmän. Kolmanneksi, hankkeiden valinta. Kysymys on tavallisesta hankkeiden valinnasta, niin kuin se Euroopan investointipankissa tehdään, ja sen lisäksi on investointikomitea päättämässä, onko niin, että takuut tietylle hankkeelle hyväksytään tai ei. Tämä on avainkysymys. Valinta prosessista vastaavat meidän ammattitaitoiset ihmisemme, asiantuntijamme, ja sen lisäksi investointikomia päättää siitä, käytetäänkö takuuta. Herra Jakovic, Juncker koskee 28 EU-maata. Euroopan investointipankki toimii myös näiden ulkopuolelle. Siksi vaihtoehdot, jotka te mainitsitte kumpikin, että meillä olisi rajat hankkeita. Tämä on mahdollista. Meillä on esimerkiksi Länsi-Balkanin investointiväline, Meillä on olemassa välineitä, jotka, joissa voidaan harjoittaa yhteistyö yli rajojen, mutta aloite sinänsä, Juncker aloite koskee 28 jäsenvaltiota. Kohesio ja ESIR. Itse asiassa on kysymys lähes päinvastaisesta asiasta. Tämä on lisäväline. Kaksi esimerkkiä. Jos mennään vaikkapa eh, eh, informaatiot kommunikaation alueelle. Jos halutaan yhdistää kaksi kaupunkia, niin silloin investointi tapahtuu yksityisellä sektorilla, silloin syntyy tuloa. Mutta jos mennään vaikka laajakaistan käyttöön maaseudulla, silloin tarvitaan erityisiä tukivälineitä tämän toteuttamiseen. Tai aloin juuri keskustelun Phil Hoganin kanssa, joka on komission sen ja vastaa maataloudesta. Maaseudun kehittämisosa tässä on avain potentiaalinen väline, jolla tällaista voidaan tukea. Meidän me olemme keskustelleet meriasioista vastaavan pääosaston kanssa, koska he ovat ymmärtäneet, että yhteistyö meidän kanssamme lisää potentiaalia saada asioita toteutumaan. Kansalliset tukiinstituutiot, minä käytin tietoisesti termiä instituutio, koska kaikissa 28 valtiossa ei ole erityisiä pankkeja tätä varten, joten me emme ole kiinnostuneita pelkästään toimimaan näiden kansallisten pankkien kanssa, koska sitä voisi syntyä jännitteitä. Kysymys on laajan alaisesta yhteistyöstä. Me käytämme sitä jo nyt. Nämä välineet toimivat esimerkiksi välittäjinä luototuksessa PK-yritysten osalta, mutta tämä voisi olla sellainen, jossa käytettäisiin kansallisia panoksia eri hankkeiden toteuttamiseen tai investointifoorumeihin. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä potentiaalinen, potentiaalinen yhteistyökumppani. Rovavana. Yksi selkeytys vielä. Euroopan investointipankki ei luo hankkeita, se rahoittaa hankkeita. Siksi olemme kiinnostuneita siitä, että meillä on ammattitaitoisia vastapuolia kentällä. Olemme kiinnostuneet siitä, että tiivistetään yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa, alueellisten viranomaisten kanssa, jotta he saavat tietoisuutta siitä, mitä mahdollisuuksia on yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa ja myöskin esirin puitteissa. Jean-Claude Juncker lisäksi sanoi, kun hän käynnisti tämän aloitteen viime vuonna Euroopan parlamentissa, että ESIR on vain osa strategiaa. Esimerkiksi energiaunioni tai pääomaunioni on myöskin yksi elementti kansalliset rakenneuudistukset ovat myös yksi elementti. Me ajattelemme, että me voimme vakuuttaa myös teidät antamalla teille tietoa keskustelemalla teidän kanssa, kuten täällä tänään, ja olen iloinen siitä, että voin jossain vaiheessa varmastikin toistaa tämän uudestaan, olen varmasti toistamaan tämän säännöllisesti, koska on tärkeää vakuuttaa teidät siitä, että me saamme aikaan lisäarvoa. Ja esimerkki infrastruktuurista, niin kuin mainitsin, osoittaa, että me mahdollisesti olemme paljon laajempia toiminnassamme kuin te itse asiassa uskoittekaan. Infrastruktuurit on esimerkki tästä, innovaatiot on toinen esimerkki. Me annamme tietoa meidän käsityksemme innovaatioista yhdessä komission kanssa on hyvin laaja käsite, ja me teemme nyt jo tahoitusta koulutuksen alueella, yliopistojen alueella esimerkiksi. Tätä me voimme tehdä, ja Eserin myötä tähän syntyy lisääntyviä mahdollisuuksia. Yhteistyö Esirin kanssa on tietysti, kuten aivan oikein sanoitte, tämä yksi investointimahdollisuus on yksi, foorumit ovat yksi mahdollisuus, tietysti myöskin PK-aloite on yksi, PK-aloite ja sitten tämä myöskin eräät muut mahdollisuudet, joita voidaan harjoittaa muiden pääosastojen kanssa. Ja viimeinen vastaukseni, laajat yritykset, ei ovea ole niille, niille suljettu. Mutta Esri keskittyy eh, pk-yrityksiin ja midcap-yrityksiin, mutta laajat yritykset eh, tutkimuksia ja kehityksen auttaa eh, ne, mutta, mutta ennen kaikkea me katsomme tilannetta, jossa pk-yritykset ja midcap-yritykset tarvitsevat erityistä tukea, koska suuret yritykset, niillä on pääsy pääomamarkkinoille ja niillä on likviditeettiä omissa kirjo, omissa, omilla tiloissa, tilikirjoissaan, mitä kaikissa midcap-yrityksissä ei ole. Ja sitten nämä tulvat. Lukuisissa valtioissa me yhdistämme rakennerahaston varoja meidän luottoihimme. Tähän liittyy kuitenkin yksi ennakkoehto, ollakseni nyt selkeä ja sananen, tämä on kokemus aiemmasta elämästäni. Jos lähdetään liikkeelle tulvan torjuntaan, tarvitaan maakohtainen strategia, koska muuten syntyy varojen sijoitusta, joka tapahtuu väärään kohtaan, saattaa olla niitä investoidaan sellaisen kohteeseen, joka on vain yksi osa-alue ja tarvitaan se laajempaa strategiaa. Tässä on todella tiukkoa ja me haluamme antaa myönteistä tukea, mutta joskus meidän roolimme on myöskin sanoa ei, jotta ei tapahdu varojen väärää sijoittamista ja ettei tapahdu turhia investointeja. Me pidämme kiinni tästä periaatteesta, koska me olemme pankki, haluamme rahat takaisin myös. Ja se on mahdollista vain, jos me investoimme terveisiin hankkeisiin. Okay, thank you, thank you very much. Kiitokset teille kaikkien valiokunnan jäsenten puolesta. Kiitän molempia vieraita ja kutsun, lupaan, että kutsumme teidät hyvin pian uudestaan tänne. Kiitos. And we'll continue. Kamme minuutin kuluttua. Yes. May I ask you for silence in... Pyytäisin nyt salin hiljaisuutta taas. Jatkamme esityslistamme mukaisesti eteenpäin. Okay, we continue. No niin, jatkamme esityslistamme osalta. Ja seuraavaksi meillä on keskustelu Kohesiopolitiikka ja syrjäytyneet väestöryhmät mietinnöstä. Esittelijämme on Rova Reintke. Hän on toimittanut mietintöluonnoksensa ja annan hänelle näin keskustelun aluksi puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. Uh, actually... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Me emme ole niin pitkällä vielä, että tässä olisi luonnosta vaan on työasiakirja. Se varmasti myös jaettiin teille. Ja aluksi kenties antaisin hieman taustatietoja tämän asian osalta. Kaikki tiedätte, että uudella rahoituskaudella 2014-2020 osallistujat vaadittiin ottamaan mukaan syrjäytyneet yhteisöt yhtenä tavoiteryhmänä kaikilla tasoilla. Ja tällä mietinnöllä haluamme tarttua tähän asiaan ja tarkastella täytäntöön panoa tämän periaatteen osalta. Mitä on tapahtunut tähän mennessä? Jo vuonna 2009 mainittiin nämä marginalisoidut ryhmät, syrjäytyneet väestöryhmät ja nyt haluamme nähdä, toteutuiko tämä todellisuudessa, onko tätä pantu täytäntöön. Tähän nyt on lisätty se, että kriisin aikoina voidaan huomata, että syrjäytyneet väestöryhmät kaikkialla Euroopassa ovat kärsineet vielä kovemmin tästä kriisistä kuin väestön enemmistö ja että seuraamukset ovat hyvin vakavia näille väestöryhmille. Uskomme, että kohesiopolitiikka on täten ollut yksi tärkeistä instrumenteista, jota voidaan käyttää, jotta voidaan torjua tällaisia seuraamuksia. Myös monissa Euroopan unionin kunnissa on hyvin vakavia talousarviollisia äh, haasteita ja usein tämä vie toimijoilta vaihtoehtoja järjestää mukanottavaa politiikkaa ja kohesiota kunnallisella tasolla itse kuntien toimesta. Joten mietinnössä halutaan ottaa kaikki nämä eri kehityskulut huomioon ja tarkastella niitä suosituksia, joita voidaan eurooppalaisella tasolla antaa niin, että luotaisiin sellaista kohesiopolitiikkaa, josta syrjäytyneet väestöryhmät voisivat todella hyötyä. Työasiakirjan valmistelemiseksi olemme tarkastelleet kumppanuussopimuksia ja operationaalisia ohjelmia, jotka on jo hyväksytty. Me olemme yrittäneet kerätä tietoa työtasolta eri toimielimiltä olemme yrittäneet myös ottaa kansalaisyhteiskunnan mahdollisimman suurissa määrin mukaan. Erilaiset ryhmät, jotka työskentelevät niin kohesiopolitiikan parissa kuin myös mm, näiltä väestöryhmä, syrjäytyneiden väestöryhmien edustajilta. Tämä on tärkeää meidän työstämme. Monet kansalaisjärjestöt ovat olleet jo mukana tämän työasiakirjan valmisteluvaiheessa ja haluaisin eh, sanoa, että se eh, kaupunki, josta itse tulen ja muut alueen kunnat ovat olleet vahvasti tässä mukana, koska nämä eh, alueet tällä hetkellä ottavat paljon vastaan maahanmuuttajia ja näissä näillä alueilla on myös suuria romaniyhteisöjä. Haluaisin ensin tarkastella tätä mietinnön sisältöä. Kun puhutaan otsakkeesta, me puhumme syrjäytyneistä väestöryhmistä ja yhteisöistä. Keskustelun alussa me paljon pohdimme sitä, pitäisikö esittää selvä määritelmä, mitä tällä tarkoitetaan. No, lähdimme sille tielle, että me emme halua mitään tiukkaa määritelmää siitä, mitä tämä tarkoittaa, vaan mieluumminkin haluamme tietty, tiettyjä ryhmiä, tiettyjä asioita ottaa esille, eli terveysolosuhteet, eh, asumisolosuhteet. Eri ryhmillä on eri tasoilla erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja eh, katsotaan mieluummin asioita näistä kulmista kuin määritellään nämä itse ryhmät. Yleiset periaatteet, joita koko mietinnössä halutaan soveltaa, ovat syrjimättömyys ja kokonaistavoitteena Euroopan unionissa olisi paitsi poistaa järjestelmälliset epätasa-arvon syyt, ja nämä ovat, tämä, nämä ovat sellaisia epätasa-arvokysymyksiä, joista nämä syrjäytyneet väestöryhmät kärsivät. Hyvin useinhan romanit ovat olleet Euroopan unionissa näitä asioita käsitellessä eturintamassa, kun keskustelemme. Me haluamme tarkastella romanikysymystä, miten tähän asiaan voidaan puuttua. Ja mietitään myös, millä tavalla voidaan saada apua kohesiopolitiikasta. Ja me tulemme myös parantamaan tiedostamista jäsenvaltioissa romani-ongelman osalta. Yleisenä lähestymistapana haluamme vahvistaa julkisten palvelujen saatavuutta syrjäytyneissä väestöryhmissä ja siirtää, mutta lähestymistapaa puhtaasti kysyntä lähestymistavasta tällaiseen tervetulo lähestymistavaan. Eli väestöryhmät ovat usein yhteiskunnissa niitä ryhmiä, joilla on suurin kynnys kysyä myös palveluja, eli mietitään uutta lähestymistapaa siihen, millä tavalla kohesiopolitiikkaa käytetään. Ja tärkeänä meidän työllemme syrjäytyneiden väestöryhmien mukaan ottamiseksi kohesiopolitiikassa ovat nämä kumppanuuskysymykset. Ja tärkeänä periaatteena, kuten mainitsin, on tämä julkisten palvelujen saatavuus tätä voitaisiin pitää eksplisiittisinä, vaan ei eksklusiivisena ö, lähestymistapana. Eli ne toimet, joihin ryhdytään, ne hyödyttävät syrjäytyneitä väestöryhmiä, mutta myös koko yhteiskuntaa, koska julkisia palveluja vahvistetaan. Ja viimeisenä perusperiaatteena on se, että me haluamme tässä mietinnössä käsitellä myös korruption torjunta ja varojen käyttää, koska kun kohesio varoja käytetään syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi, ja tämähän on ollut menneisyydessäkin ongelmana, niin haluamme tätä tarkastella nyt ja miettiä, miten asioita voidaan parantaa. Rakenne tässä mietinnössä seuraa kohesiopolitiikan eri vaiheita, valmisteluja, sitä, miten kumppanuussuhteista sopimuksista on neuvoteltu, ja nyt tämä äh, vaihe on jo mennyt. Me olemme tarkastelleet kumppanuussopimuksia, joissakin jäsenvaltioissa ei ole otettu ollenkaan mukaan yhteistyötä syrjäytyneiden väestöryhmien kanssa. Ja haluamme vahvistaa tätä seuraavaa rahoituskautta silmällä pitäen. Tämä on aivan ehdoton asia, joka täytyy tehdä. Ja aikaisemminkin mainitsin jo, että kumppanuusperiaatetta sovelletaan koko valmisteluvaiheessa jo ja käytäntösäännöstö, kuten keskusteluissa eri toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen keskuudessa huomasimme, niin tätä ei edes tunneta vielä. Tämä on sellainen seikka, johon, josta meidän täytyy hyvin selvästi puhua. Tämä on ongelmallinen asia ja me haluamme varmistaa sen, että valmisteluvaiheessa, kun valmistellaan kohesiovarojen jakamista, niin sovelletaan kumppanuusperiaatetta ja kaikki eri toimijat on otettu mukaan eri toteen syrjäytyneet väestöryhmät. Sitten täytäntöönpano vaihe. Nämä keskustelut, joita kävimme, niistä kävi ilmi, että on ehdottoman välttämätöntä soveltaa hyvin integroitua lähestymistä. Olemme nähneet menestyksekkäitä esimerkkejä siitä, jossa se, siitä, miten erilaiset aspektit on otettu huomioon, kun erilaisia rahastoja on käytetty yhdessä niin, että voidaan saada sellaisia hankkeita, jotka seuraavat integroitua lähestymistapaa. Ja siinä otetaan huomioon eri alueita, jotka mainittiin keskustelussa. Työllisyys, koulutus, asuminen ja terveyssektori ovat nämä tärkeimmät alueet. Ja saattaa olla myös eri rahoituslähteitä, eri rahastoista tulevat varat, joita tähän käytetään. Voimme myös suositella joitakin välineitä, joiden osalta on saatu myönteisiä tuloksia, kuten esimerkiksi yhteisökehitys, samoin kuin integroitu alueellinen lähestymistapa. Nämä kaksi välinettä ovat jo osoittautuneet menestyksekkäiksi eri toten juuri syrjäytyneiden väestöryhmien osalta. Ja muutama seikka, jota vielä mietinnöstä haluamme eh, korostaa, on kapasiteetin eh, parantaminen. Usein huomataan, että jätetään huomiotta syrjäytyneet väestöryhmät. Kysymys on myös hallinnollisen kapasiteetin puutteesta jäsenvaltiossa ja eh, alueellisella tasolla, jotta väestö, syrjäytyneille väestöryhmille saataisiin enemmän voimaa, niin meidän täytyy auttaa niin kansallisia, alueellisia kuin paikallisia toimijoita, kuten myös itse näitä syrjäytyneitä väestöryhmiä. Me olemme paljon tämän työasiakirjan osalta keskustelleet myös valtavirtaistamiskysymyksestä, koska tämän ei pitäisi, eli syrjäytyneiden väestöryhmien ei pitäisi olla pelkästään artiklan 9.2 kysymyksen mukana yhteisessä säännöksessä, vaan sillä pitäisi olla rooli myös muilla kohesiopolitiikan aloilla. Me uskomme, että tämä on hyvin horisontaalinen aihe ja loppujen lopuksi tämän, tässä voitaisiin hyötyä ja syrjäytyneet väestöryhmät voisivat hyötyä monista eri kohesiopolitiikan aloista. Olemme myös huomanneet, että yhä puuttuu menestyksekkäitä hankkeita tällä alalla. Monet hankkeet, joita on pantu tällä hetkellä, joita pannaan tällä hetkellä täytäntöön, ne eivät ole kestäviä luonteeltaan. Parin kolmen vuoden rahoitusajan jälkeen nämä hankkeet eivät selviä hengissä, ja tämä on seikka, johon täytyy puuttua. Meillä täytyy olla pitemmän aikavälin näkymät, kun ajatellaan kohesiopolitiikkaa ja syrjäytyneitä väestöryhmiä. Sitten valvonta aikakausi. Se on osoittautunut äärimmäisen tärkeäksi, koska tällä hetkellä yhä voidaan huomata, että useinkaan tätä valvonta ei tehdä laatu, laatukriteerien pohjalta, vaan kuten kansalaisjärjestötkin ovat raportoineet, tässä vaan laitetaan rastia ruutuun Eli arviointi on pelkästään kvantitatiivista, ei kvalitatiivista, ei ole tarkasteltu sitten, miten nämä rahoitetut hankkeet ovat kestäneet, millainen lähes, miten ne ovat hyödyttäneet pitkällä aikavälillä syrjäytyneitä väestöryhmiä, ja tässä on vielä paljon tekemistä tämän valvonnan ja arvioinnin kehittämisen osalta. Ja myös tässä itse tarkastelussa pitäisi syrjäytyneiden väestöryhmien olla mukana. Kovin usein näin ei kuitenkaan ole. Ja syrjäytyneiden väestöryhmien edustajat itse voivat, ovat itse se taho, jo, ainoa taho, joka voi ilmaista, miten nämä hankkeet ovat vaikuttaneet heidän yhteisöihinsä. Ja vielä viimeiseksi, hyvä puheenjohtaja, haluaisimme korostaa tässä mietinnössä tarvetta verkostoitumiselle. Yhä voimme huomata, että kovin usein puuttuu kokemusta ja eli ryhmien väliltä yhteyksiä ja nyt täytyy pystyä jakamaan parhaita käytänteitä. Ja tällä tavalla annetaan lisää voimaa myös syrjäytyneille väestöryhmille. Ne saavat suuremman sanan sijaan kohesiopolitiikassa. Kuten huomaatte, me olemme paljon suurella intohimolla ja energialla tehneet tätä työtä, kun olemme valmistelleet työasiakirjaa. Ja tulevaisuutta ajatellen odotan innolla yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja toivottavasti mukaan tulevat myös edustajia, tulee myös edustajia erilaisista kansallisjärjestöistä, joilla on paljon kokemusta tältä alalta ja odotan innolla teidän kommentteja, ne kritiikkiä, nekin työasiakirjan. Ensi tiistaina meillä on ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous ja odotan innolla keskustelua. Kiitos. Thank you. I made a... Kiitoksia. Minä tein todellakin äh, virheen. Te ette ole vielä toimittaneet mietintöluonnosta, vaan äh, työasiakirja, mutta kun teitä nyt kuultiin, niin oikeastaan tämäkin asiakirja varmaan on jo valmis. No niin, sitten esittelyö, varjoesittelijöille puheenvuoro. Solvork, olkaa hyvä. Um, thank you very much. And, um, that was a... Paljon kiitoksia. Tämä oli hyödyllinen ideologinen lähestymistapa ja esitys tästä tulevasta työstä. Minä olen tyytyväinen tähän aloitteeseen ja haluan kiittää esittelijää hänen tähän mennessä tekemästään työstä. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä sen suhteen, että me tarvitsemme kohesiopolitiikassa strategista lähestymistapaa näiden aiheiden käsittelyssä – ja arvioida juuri sitä, minkälaisia pitkäaikaisen välin vaikutuksia tällaisille väestöryhmille EU-rahoittamilla hankkeilla on. Ja minua kiinnostaisi tietää, miten tämä tervetuliaisjärjestelmä voisi toimia näissä väestöryhmissä. Ainakin tähän asti liian usein on käynyt niin, että me emme ole oikeastaan ymmärtäneet sitä, että meidän tulisi toimia avoimessa ja lempimässä hengessä näitä väestöryhmiä kohtaan varsinkin siinä vaiheessa, kun varoja on myönnetty ja hankkeita on laadittu. Eli välttämättä nämä hankkeet eivät ole olleet sellaisia, joita on tarvittu. Kun katsoo tätä asiakirjaa, niin et viittaa tässä tällaisiin näennäisiin järjestöihin. Minä uskon, että nekin täytyisi huomioida tässä työssä, eli todellakin tehdä yhteistyötä ruohonjuuritason toimijoiden kanssa. Hienoa, että viittaatte siihen, että paikallistason ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa pitää tehdä yhteistyötä, kun seurataan tätä työtä ja kun yritetään varmistaa, että nämä hankkeet ovat kestäviä. Ehkä tämä kestävyys on se suurin este tai haaste, johon meidän täytyy panostaa silloin, kun puhumme tästä työstä syrjänytyneiden väestöryhmien kanssa. Kun katson tätä asiakirjaa, niin täällä todetaan, että ei lähdetä sen kummemmin määrittelemään syrjäytyneitä väestöryhmiä, niin Tässä puhutaan enemmänkin siitä, että mikä on heidän tämänhetkinen elämäntilanne, onko mahdollisuutta käyttää hyödyksi koulutusjärjestelmän tarjoamia palveluita. Eli tämä alustava asiakirja esimerkkeineen viittaa muun muassa romanin vähestöön. Ehkäpä esittelijä voisi vielä tarkentaa sitä, että miksi ylipäätään näitä esimerkkejä tässä on. Ja ehkäpä tämän asiakirjan kautta voitaisiin myöskin viitata tällaisiin kulttuurisidonaisiin hankkeisiin, kulttuurivaihtoon ja viestintähankkeisiin sosiaalin osallistuvuuden lisäämiseksi näissä yhteiskunnan ryhmissä ja sitä kautta päästä sitten sosiaaliseen kohesioon. Tässä viitataan juuri nuoriin, vammaisiin, lapsiin, jotka elävät köyhyydessä tai köyhyysrajan tuntumassa ja minä toivoisin, että tässä toimitaan myöskin sukupuolineutraalisti ja huomioidaan sekä ö, kaupunkialueilla että myöskin maaseudulla olevat ongelmaryhmät. Kiitoksia. Shadow Reporter. Kiitoksia. Muista vaarioesittelijöistä herra Jakovčić on paikalla, olkaa hyvä. Lepo, poštovana Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Arvois arvoisat kollegat. Minä juuri sain tämän paperin käsini, mutta kun pystyn lukemaan nopeasti, saatoin tehdä johtopäätöksen, että tässä paperissa heijastetaan niitä ongelmia, joita kohtaa romaniväestö Euroopassa. Ja tämä on jostakin, mistä puhuin täysistunnossa. Minä olen yksi niistä, jotka ovat hyvin perillä romanien ongelmista. Minä olen ollut Istrian alueen hallinnon johdossa, olen työskennellyt romanien parissa ja heidän kotouttamisensa parissa. Täällä on monia kysymyksiä, jotka ovat minusta hyviä, joista on syytä keskustella. Minä olen varma siitä, että tämä on yksi syy siihen, miksi kollegamme vihreistä päättivät laatia tämän työasiakirjan. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että romanit ovat vain yksi näistä syrjäytyneistä ryhmistä, joita on kautta Euroopan. Meidän täytyy tehdä kaikkemme sisällyttääksemme muutkin ryhmät, kuten erittäin köyhät ihmiset, kodittomat, asunnottomat. Minulla on ollut tilaisuus keskustella yhdistyksen kanssa, joka edustaa asunnottomia. Meillä on tämä tilaisuus aivan äskettäin täällä Euroopan parlamentissa, myöskin tekemisissä afrikkalaisten maahanmuuttajien kanssa ja muiden vähemmistöjen kanssa, jotka ovat syrjäytyneet, joten ei pitäisi puhua pelkästään romaneista. 95 prosenttia tästä asiakirjasta käsittelee romanien tilannetta. Totta kai meidän pitää auttaa romania niin pitkälle kuin mahdollista, mutta on muita eurooppalaisia hankkeita, jotka käsittelevät romanien kysymystä. Minä en halua, että tämä mietintö näyttäisi aluekehitysvaliokunnan valiokunnalta, joka itse asiassa on vain vähemmistöä käsittelevä mietintö. Silloin tasapaino minusta ei ole oikea käsiteltäessä asioita, jotka liittyvät romaneihin ja muihin vähemmistöihin. Valitettavasti minä en pysty olemaan paikalla torstai-kokouksessa, koska minun on silloin oltava Kroatiassa, mutta annamme oman panoksemme asiakirjaan aivan varmasti. Roy. Successen herra Van Roy halutti puheenvuoro. Ja, graag. Joo. Kyllä. Joachim Zeller, komission vara puheenjohtaja on tätä asiaa halunnut käsitellä. Eli tämä osoittaa, että tähän halutaan panostaa ja olisi hyvä, että tätä asiaa käsitellään ponnekkaasti, kuten edelliselläkin lainsäädäntökaudella. Asetus- ja säädöstekstejä on muutettu ei ainoastaan konvergenssi maissa, vaan kaikissa jäsenvaltioissa tarkoituksen laaja-alaisesti käsitellä ja auttaa juuri näitä syrjäytyneitä väestöryhmiä ja rahoittaa tätä työtä näistä rahastoistamme. Jos hyvin muist, oikein muistan, niin noin 6 prosenttia rahastovaroista on tarkoitettu tähän tarkoitukseen joten meidän täytyy varmistaa, että nämä rahat myöskin ohjataan näihin ryhmiin ja heitä tukeviin toimiin. Eli on kylläkin olemassa ero sen suhteen, minkälaisia välineitä on olemassa ja mitä käytännön tasolla, paikallisella tasolla on toteutunut. Minä todellakin toivon, että te vielä syvemmin paneudutte tähän asiaan. Mistä nämä eroavaisuudet juontavat juurensa? On tietenkin tärkeää keskustella tästäkin tärkeästä väestöryhmästä säännöllisesti. alkomaiden kansalaiset edis, esittävät minulle aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Kyse on esimerkiksi asunto- ja koulurakennushankkeista. Eli tässä on olemassa suuria ongelmia sen suhteen, että miten nämä hankkeet käytännössä toteutetaan. Eli parantamiseen vara on olemassa, mitään lopullista ei ole saatu aikaiseksi. Meidän täytyy katsoa, mitä olemme saaneet aikaiseksi, mitä on ehdotettu, mitä ei ole toteutettu ehdotetulla tavalla, esimerkiksi sosiaalirahaston puolella. Ja mistä nämä ongelmat johtuvat. Johtuva, johtuuko tämä ongelma siitä, että näitä varoja, joita on tarjolla, niin ei ole pystytty käyttämään tai ottamaan vastaan? Meidän täytyy vain toivoa, että nyt ryhdymme tuumasta toimeen ja varmistamme, ettei tämän tukijakson puoleen väliin mennessä käy niin, että mitään käytännössä ei ole saatu aikaiseksi. Viittaatte myöskin tähän alueelliseen läheisyyteen. Se on tärkeä asia myöskin valvonnan näkökulmasta katsottuna. Meidän täytyy joka tapauksessa varmistaa, että meillä on yksi strategia, johon myöskin parlamentti osallistuu. Sinänsä tällainen hyvä asiakirja ei riitä, jos tämä asia tulee esittelyyn vasta viime metreillä. Eli meidän täytyy kunnolla valmistella tätä asiaa, jotta todellisia tuloksia saadaan aikaiseksi. Herää kysymys, että voimmeko käydä tästä asiasta todella laaja-alaista keskustelua. Sitä minä ainakin omalta osaltani toivon. Kiitoksia. Thank you, thank you. Kiitoksia. Ja rouva tämä olkaa hyvä. Sì, grazie. Io ringrazio la Kiitos. Kiitos kollegalle tehdystä työstä. Minä lähden nyt liikkeelle lopusta. Asiakirjanne lopussa. Siihen liittyen olisi sitten jotakin ajatuksia. Te toteatte, että kaikki sidosryhmät täytyy vetää mukaan jäsenvaltioista alueellisiin ja paikallisiin tasoihin, työmarkkinajärjestöihin ja kansallisjärjestöihin. Tämä on hyvin tärkeää, kun me puhumme siitä, miten välttämätöntä on saada aikaan toimenpiteitä, joilla poistetaan kulttuurisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia aukkoja, jotka aiheuttavat syrjäytymistä. On tärkeää, että on aloitteita, rahoitusmahdollisuuksia, joita on käyttöön vuonna 2010, joita koordinoidaan muiden eurooppalaisten toimenpiteiden kanssa, esimerkiksi Erasmus Plus – ja näitä muita ohjelmia. Sitten myöskin nämä investoinnit, jotka liittyvät alueelliseen kotouttamiseen, mutta nyt olenkin sitä kautelias. Minä odotan mielenkiinnolla mietintöluonnosta, koska minusta kaikki olemassa olevat välineet, niin minä haluaisin tietää, ovatko ne osoittaneet että minkälaista vaikutusta, auttavatko ne ratkaisemaan olemassa olevia ongelmia sosiaalinen syrjäytyminen, rasismi. Valitettavastihan ne ovat kaksi eurooppalaisessa yhteiskunnassa voimakkaasti läsnä olevaa tekijää. Olen yhtä mieltä teidän kanssa, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että olisi välttämättä, vaan todellakin perustavallisesti tärkeää, että komissio, jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset yhdessä pois pystyvät parantamaan niitä puutteita ja, ja vajeita, joita on olemassa olevissa rahoitusvälineissä. Ja esimerkiksi ajatellen varojen käyttämistä aluekehitysrahastosta vuodelta 2010, jotka ovat koskeneet nimenomaan syrjäytyneiden ryhmien äh, asumisjärjestelyjä. Tästä on olemassa raportteja komissio 24. huhtikuuta äh, valiokunta esitti 24. helmikuuta kysymyksen komissiolle tästä asiasta vain perustellusti. Ja sitten lopuksi, kun on kysymys koulutustarjonnasta, kapasiteetin luomisesta äh, näiden ryhmien sisällä, se voi olla alkua sille, että saadaankaan konkreettisia tuloksia hankkeille, jolloin parannetaan sosiaalista osallisuutta, joka näillä ryhmillä on. Eh, Kiitoksia. Vieläkö on puheenvuoropyyntöjä? Herra Bokovic, olkaa hyvä. Eh, hvala za to zanimivo poročilo. Kiitoksia. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta työasiakirjasta. Minun täytyy todeta, että minä tulen hyvin läheltä seuraamaan tämän asian etenemistä ja tulen antamaan myös oman panokseni sille kokemusteni pohjalta. Monen vuoden ajalta kaupunginjohtajana paikassa, jossa romaniväestö on hyvinkin suuri. Romaniväestö on usein asunut sellaisilla paikoilla, jossa kyllä yhteisö ei ole halunnut heitä sinne. Ja nuoret romanit usein sortuivat rikosten poluille, mutta tilanne on kuitenkin parantunut. Ja romanit ovat saaneet oikeudellisia mahdollisuuksia lisää. Me ö, olemme esimerkiksi, esimerkiksi rakentaneet lastentarhan romaniväestölle, koska me olemme sitä mieltä, että jo varhaista vaiheesta lähtien täytyy ottaa huomioon romanien integroiminen yhteiskuntaan. Meidän täytyy myös parantaa romanien elinolosuhteita ja täytyy varmistaa se, että jos ne lapset, jotka syntyvät nyt, voivat tulevaisuudessakin elää hyvissä elinolosuhteissa. Tämä ohjelma pitäisi tuoda myös eurooppalaiselle tasolle. Me emme voi tällaisia kestämättömiä elinolosuhteita enää hyväksyä. Jos me emme niistä pääse eroon, niin Me on se, että meillä tulee aina olemaan näitä ongelmia. Se, mitä Euroopassa tänä päivänä tapahtuu, on aivan kamalaa. Se ei välttämättä aina liity romaneihin tai johonkin tiettyyn väestöryhmään, mutta me emme enää voi kestää tällaista tilannetta. Tämän asian ratkaiseminen minun kokemukseni mukaisesti on siinä täytyy välttämättä toimia niin, että vastuuta jaetaan subsidiariteetin pohjalta. Poliitikkojen ei pitäisi yritä, yrittää tässä hyötyä ajatella, kun näitä hankkeita pannaan täyttöön, vaan täytyisi miettiä näiden yhteisöjen tilanteen parantamista. Subsidiariteetin pohjalta meidän pitäisi määritellä vastuu paikalliselle ja alueelliselle tasolle, samoin kuin myös miettiä, mitä eurooppalaisella tasolla pitää tehdä. Ja minä kaupunginjohtajana olin aina sitä mieltä, että jos romaniyhteisöjä on alueella, niin silloin täytyy neuvotella näistä yhteiselon ehdoista. Eurooppalainen rahoitus on tietysti hyvin myönteinen asia. Ja on helpompaa taata investointeja, jos saadaan ulkopuolista rahoitusta koska silloin ei kaikkea tarvitse kaivaa omista taskuista asioiden hoitamiseksi. Näitä ongelmia on kaikkialla Euroopassa eri muodoissaan, eri laajuudessaan. Uskon, että Euroopan parlamentti ja meidän valiokuntamme eritoten on avainasemassa, kun varmistetaan sitä, että tilanne paranee tulevaisuudessa. Tulen toimimaan asian suhteen aktiivisesti. Kiitoksia, Rovas Mulkova. Pekne. Za slovo veľmi krátko. Ja som veľmi rada, že sme obdržali tento pracovný dokument. Teším. Kiitos. Minulla kiitos tästä työasiakirjasta. Olen äh, kuunnellut tuolla mielenkiinnolla esittelijää. Hän on sitten joitakin mielenkiintoisia asioita keskustelussamme ja myöskin yhteydessä eiliseen asiaan, joka oli esillä täysistunnossa, vaikkakin se oli hyvin myöhään illalla esillä – ja siinä on noussut paljon sille arvostelua siksi, että monet romanit väärinkäyttävät eurooppalaisia varoja. Siitä on, että tämä aihe on hyvin tärkeä sen osoittamiseksi, miltä todellisuus näyttää. ongelma kenties on olemassa, mutta tämä mietinnä pitäisi auttaa meitä saamaan reaalisen kuvan tilanteen näkemiseksi. Minä tulin Itä-Slovakiasta, Kositsen kaupungista, jossa romaniväestön osuus on suuri. Minulla on paljon kokemuksia tästä ongelmasta ja tästä syystä minä mielelläni olen aktiivisesti mukana ja voin antaa ajankohtaista tietoa Slovakiasta. No, onko muita puheenvuoropyyntöjä? No, sallitteko, että minä itse vielä käytän nyt valiokunnan jäsenen ominaisuudessa puheenvuoron? Ja puhun Bulgariaa tästä eteenpäin jakaakseni kokemuksiani ja näkemykseni tästä asiasta. Haluaisin käyttää tässä vaiheessa puheenvuoron, koska, koska syrjäytyneiden väestöryhmien kysymys on yksi hankalimmin ratkaistavissa olevista kysymyksistä omassa kotimaassani Bulgariassa. Olen hyvin tietoinen siitä, että bulgarialaisia pidetään maahanmuuttajina muissa jäsenvaltioissa. Tiedän, että bulgarialaisten läsnäolo noissa maissa aiheuttaa ongelmia. Tämä on yleisesti ottaen aivan tyypillistä Itä-Euroopasta tulevien henkilöiden suhteen. Haluaisin vahvasti keskittyä syrjäytyneiden väestöryhmien integrointitarpeeseen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kautta. Tähän meidän pitäisi keskittyä mietinnössä. Me voimme vuosi toisensa jälkeen investoida näiden yhteisöjen elinolosuhteiden parantamiseen, mutta ei tässä ei tämä työ kannata, jos näiden yhteisöjen ajattelutapa ei muuteta ja jos näille yhteisöille ei anneta mahdollisuutta osallistua taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kautta. Tämän vuoksi minä todella toivoisin, että tähän keskityttäisiin tässä mietinnössä. vahvasti toivoisin, että teksti keskittyisi näihin syrjäytyneiden väestöryhmien kotouttamiskysymyksiin, eli heidän kotouttamisensa koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kautta. Jos me tähän keskitymme, niin silloin pikkuhiljaa voidaan ratkaista syrjäytyneiden väestöryhmien ongelmat sen sijaan, että vaikeutettaisiin entisestään näitä ongelmia. Kysymys ei ole pelkästään romaaniyhteisöistä. On myös muita syrjäytyneitä väestöryhmiä, jotka liikkuvat jäsenvaltiosta toiseen no, koska näillä väestöryhmillä ei ole koulutusta saatavilla, niin pikkuhiljaa he syrjäytyvät. No tässä oli oma puheenvuoroni valiokunnan jäsenenä. Haluaisitteko te käyttää vielä puheenvuoroa? Pahoillani, pahoittelen, mutta en näe teidän nimeänne. Edustaja, olkaa hyvä. Eli Moemi. ime. me gospa predsjednica. Niin, nimeni on Milan Zver, rouva puheenjohtaja. Tämä oli oikeastaan innoittava puhe minulle. Romani asia kuului aikanaan minun tehtäväkenttääni pidemmänkin aikaa. Mitä tulee ammatilliseen koulutukseen, niin meidän täytyy varmistaa, että romani-yhteiskunta saa osallistua siihen ja sitä kautta kuulla yhteiskuntaan. Mutta meidän täytyy varmistaa, että myöskin lapset huomioidaan. Heidän pitää osallistua jo varhaiskasvatuksen aikana sosiaaliseen elämään. Meillä Sloveniassa on olemassa innovatiivisia lähestymistapoja, eli että miten romaanilapsia voidaan huomioida paremmin koulussa ja lasten tarhoissa ja miten voidaan varmistaa, että saadaan parempia tuloksia aikaiseksi romaanilasten puolella. Romaniyhteisön edustaja huolehti näistä lapsista kouluissa ja lasten tarhoissa – Hän varmisti, että myöskin läksyt tulivat tehtyä ja tämä kuului erääseen hankkeeseen ja se oli menestyksekäs EU-rahoitusta saanut hanke ja minä uskon, että parhaita käytänteitä vaihtamalla me voimme parantaa romaani väestön kotouttamista yhteiskuntaamme. Saan vielä kerran korostaa sitä, että tämä ei liity vain ainoastaan romaaniyhteisöön, vaan myöskin muihin syrjäytyneisiin väestöryhmiin. Ja tästäpä syystä ehdotankin, että tätä lähestymistapaa hiukan laajennetaan. Tätä ehdottaisin esittelijälle. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt muita puheenvuoropyyntöjä näitä olevan, joten annan puheenvuoron komission edustajille. No niin, silmälasit päähän tässä. Meillä on työllisyys- ja regiopääosastoilta edustajat Rova Björnsson ja herra Tegersmaker työllisyyspääosastolta ja herra Ulmust äh, Regio pääosastolta. Onko siellä joku paikalla? Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Okei. Okay. Thank you. Okay, thank you. I'm Stefan Kesmark from DG. Niin, minä olen äh, työllisyyden pääosastolta. Kiitoksia tästä työsekirjasta kautta hyvin mielenkiintoinen ja totta kai me pitää hyödyntää tätä aloitetta. Ei voi olla sosiaalista yhteenkuuluvuutta, ellei kotouteta syrjäytyneitä yhteisöjä, se on selvää. Me tunnustamme haasteet, jotka tekin olette tässä kirjassa, ne asiat haasteet aivan liikaa edelleen. Toivomme tietysti, että uusien säädösten voimaan tullessa nyt ohjelmalla kaudella monet näistä haasteista ovat sellaisia, että niihin voidaan tarttua. Uudet säädökset ovat mahdollistaneet sen, että on uusia lähestymistapoja ja välineitä, joiden uskomme olevan avuksi, kun tartutaan näihin moniin haasteisiin. Nyt rahastot seuraavat enemmänkin politiikka suuntautuneeseen, eli rahoitus on olemassa tukemassa poliittisia tavoitteita, jotka on otettu esimerkiksi kansallistrategioissa, jotka liittyvät romanien kotouttamiseen on voimakkaammin investointiprioriteetteja, jotka koskevat syrjäytyneitä ryhmiä, kuten romaneja. Tämä merkitsee sitä, että kuitenkin olematta tämä valtavirtainen lähestymistapa, sitä se ei estä. On tärkeää, että myöskin kumppanuusperiaate. On tärkeää, että kaikissa vaiheissa on aktiivisesti osallistumassa myös niiden ihmisten edustajia, jotka ovat näitä syrjäytyneitä ryhmiä. Uusissa ohjelmissa on myös mukana mahdollisuus vahvistaa kansanväestöiden kapasiteettia, jotka ovat mukana esimerkiksi romanien edustamisessa. Toivon, että uusien säädösten välineiden myötä, jotka on otettu käyttöön joissakin tär- sen, että voidaan tarttua johonkin tärkeisiin haasteisiin. Väittäisimme, että on, tai ehdottaisimme, että tehtäisiin ero nyt tässä mietinnössä aiempaan ohjelmakauteen ja nykyiseen ohjelmakauteen, koska kuten sanoin, toivomme, että monet haasteet jotka, ja esteet, jotka on havaittu aiemmilla ohjelmakausilla, nyt tulisivat käsittelyn kohteeksi. Ja yksi asia vielä lopuksi, jonka kaikki tiedätte, haluan korostaa, että tämä on alue, jossa on yhteinen hallinto, joten on tärkeää, että katsomme vastuita, joita on kaikilla osallisilla. Thank you very much. Um, Andrew from DigiRegio. Just one Paljon kiitoksia regiopääosasta osastosta. Voitteko kertoa aikataulusta enemmän, miten mietinnön käsittelyn pitäisi edetä? Kiitoksia. Okay, thank you. Kiitoksia. Ja Rova Reinke. Haluaisitteko vastata tähän kysymykseen vai ja reagoida näihin puheenvuoroihin? Kiitokset kaikesta palautteesta ja kenties aloitetaan tästä käytännönläheisimmästä kysymyksestä eli aikataulusta. Mietintöluonnos on valiokuntakäsittelyssä 4-5. toukokuuta. Tämä on siis seuraava askel tässä. Ja sitten tästä pitäisi äänestää, jos en erehdy ennen kesälomataukoa ja sitten syyskuussa täysistunnossa on äänestys. Tässä oli siis yleiskatsaus aikatauluun. Monet puheenvuorot olivat erittäin hyviä ja pidämme ne mielessämme, kun työstämme mietintöluonnosta. Haluaisin kommentoida muutamia seikkoja, joita tuotiin esille. Määritelmäkysymys tuli monessa puheenvuorossa esille. Halusin yhden asian tehdä tässä nyt selväksi. Käydyissä keskusteluissa emme pelkästään puhuneet romanijärjestöjen, yhteisöjen edustajien kanssa, vaan me kävimme myös paljon keskustelua muiden toimijoiden, kuten Sietsan Solidaarin, äh, sosiaalisen foorumin ja niin edelleen edustajien kanssa. Eli nämä tahot edustavat monia yhteiskunnan syrjäytyneitä väestöryhmiä. Mutta me näissä keskusteluissa myös huomasimme, että romani vähemmistö on EUn suurin vähemmistö. Ja se on myös se vähemmistöryhmä, joka usein kaikista eniten kärsii syrjimisestä ja syrjäytyneisyydestä. Ja tämän takia me halusimme tämän tehdä myös tässä työasiakirjassa jo selväksi. Ja kuten sanoin, mietintö seuraa tätä eksplisiittinen, vaan ei eksklusiivinen lähestymistapaa joten tässä on laaja kirjo erilaisia väestöryhmiä mukana. Ja kun me tutkimme tätä asiaa, valmistelemme asioita ja mielellämme yhdessä komission ja muiden kanssa tätä käsittelemme, niin mietimme tätä tietoanalyysiä, miten edellisellä toimintakaudella varat käytettiin, miten uudella rahoituskaudella varoja on tähän mennessä käytetty. Ja kyllä uuden asetuksen pitäisi vastata, pitäisi selvittää ja ratkaista jo jotkut näistä mainituista ongelmista, mutta kun tarkastelimme kumppanuusohjelmia, operationaalisia ohjelmia, jotka jo uudelle rahoituskaudelle hyväksyttiin, niiden suhteen on yhä ongelmia ja asioita, joista täytyy lisää keskusteluja käydä, koska uusi asetus ei pelkästään kaikkia ongelmia ratkaissut. Rova Damato mainitsi kysymyksen siitä, millä tavalla tämä voidaan saattaa yhteen muiden rahoitusmekanismien kanssa. Ja yksi ajatuksista, joka annettiin näissä keskusteluissa, on esimerkiksi nuorisotyöllisyysaloitteen käyttäminen. Miten sitä voitaisiin käyttää sillä tavalla, että otettaisiin myös huomioon syrjäytyneet väestöryhmät? Koska te, puheenjohtaja ja muutkin korostivat tätä tärkeää työllisyyden näkökulmaa. Me haluamme miettiä, millä tavalla tämä voidaan tuoda yhteen ja ottaa huomioon erilaiset rahoitusmahdollisuudet. Sitten sukupuoli, herkkyys tässä mietinnössä. FEM-valiokunta tulee antamaan oman lausuntonsa. Tähän on tärkeää mainita se. Ja sitten vastauksena, mitä muita rahastoja tässä tulee mukaan, Euroopan sosiaalinen rahasto ja Työllisyysvaliokunta tulee siitä tekemään mietinnön ja varmasti käymme paljon keskustelua ja teemme yhteistyötä heidän kanssaan. Sitten täällä mainittiin myös koulutus, ulottuvuus tämän kysymyksen osalta. Ja neljä tärkeintä työkenttää ovat koulutus, työllisyys, työ, terveys ja asuminen. Ja jos meillä on integroitu lähestymistapa, ja miettimme kohesiopolitiikkaa, me voimme kaikki nämä yhdistää ja parantaa tällä tavalla syrjäytyneiden väestöryhmien asemaa ja ottaa, otamme heidät samalla mukaan kaikissa keskusteluvaiheissa. Tällä tavalla voimme ottaa valtaisen askeleen eteenpäin ja voimme tukea sitä, mitä herra Van Nistelrooy sanoi Tämä mietintö käsittelee syrjäytyneitä väestöryhmiä, mutta sen ei pitäisi olla esityslistalla tällaisella, tällaisessa vähäosaisessa roolissa, joten meidän täytyy miettiä yhdessä työllisyysvaliokunnan kanssa, miten tämä saattaisiin korkealle merkityksessä esityslistassa. Eilen, oli, eilen keskustelimme kansainvälisestä romani päivästä. Ja minun mielestäni tämä on sellainen aihe, jota meidän pitäisi työstää yhdessä. Se pitäisi priorisoida korkeammalle niin, että voimme muuttaa näitä, ratkaista ongelmia syrjäytymis, sosiaalisen syrjäytymisen osalta kaikissa väestöryhmissä yhteiskunnassamme. Kiitos. Jatkamme esityslistamme mukaisesti eteenpäin. Ja seuraavana meillä onkin tässä keskus valmistelu ja lausuntoluonnoksen käsittely. Ja tässähän aiheena on tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa. Valmistelijamme on Andrea Kozzolino ja vastuuvaliokuntana on kulttuurivaliokunta. Valmistelimme lausunnon ja aikeena on äänestää tästä lausunnosta toukokuussa, kyllä vain. Ja määräaikatarkistuksille on kello 12 maanantaina 13. huhtikuuta. Näin pystymme olemaan valmiita sitten täysistunto äh, valiokuntaäänestykseen äh, valiokunnassa Kulttuuriperinnöllä on tärkeä asema Euroopan unionissa, sillä on tärkeä rooli Euroopan kulttuuria luovassa teollisuudessa. Paikalliset ja alueelliset viranomaiset ovat aktiivisia toimijoita kulttuuriperinnön hallinnoinnissa ja viime vuonna komissio hyväksyi tiedon annon yhten, yhdennetystä lähestymistavasta kulttuuriperinnön suhteen tästä kulttuurivaliokunta nyt tekee oma mietinnön, että tämä me annamme tähän kulttuurivaliokunnan ö, mietintöön lausunnon. Me laadimme tämän lausunnon, koska kohesiorahastot ovat merkittävä kulttuurihankkeiden rahoituslähde 2007-2013. Rahoitettiin noin kuudella miljardilla eurolla kohesiovaroista kulttuurihankkeita, eli 15-kertaisesti 2007-2013 kulttuuriohjelmien rahoitus. Herra Kosolino varmaan antaa meille lisää tietoa tästä. Olkaa hyvä. Molto rapidamente. Mm, sì, noi abbiamo un ruolo rilevantissimo. Paljon kiitoksia. Niin, meidän tehtävänä on puolustaa kohesiopolitiikkaa, koska sitä kautta taas annetaan muualle eniten varoja käyttöön. Tämä ala on voimakas. Kyse ei ole vain ainoastaan kulttuurikysymyksistä tai Euroopan unionin identiteetistä, vaan myöskin siitä, että kyse on taloudellisesta tekijästä. Hyvinvointia ja työpaikkoja luodaan kulttuurialalla näin syntyy myöskin lukuisia innovoivia pk-yrityksiä. Laatua ja määrää voidaan lisätä turismin matkailun sektorilla. Ja oikeastaan tämä vaikuttaa mullistavalla tavalla eri Euroopan alueisiin. Nämä varat, niitä käytetään sellaista politiikkaa varten, joidenka avulla tuetaan näitä mainittuja alojen toimia. Me laadimme siis lausunnon kulttuurivaliokunnalle viitaten kolmeen keskeiseen seikkaan, jotka haluan tässä nyt esittää. Ensinnäkin kyse on siitä yhteydestä, joka on olemassa kansallisten ja alueellisten ohjelmien välillä. Komissiohan varoja jakaessaan tähän on viitannut. Silloin kun kyse on suurista hankkeista, niin tieten pitää pohtia kriittisesti sitä kysymystä, mitä komissio on esittänyt. Kyse on UNESCO-kaupunkia varten 5 miljoonasta tai 10 miljoonasta ja muille kaupungeille 5 miljoonasta, joten tämä aiheuttaa jo melkoisia ongelmia, kun puhutaan resurssien jaosta. Jos katsotaan esimerkiksi niin sanottuja Bombay-kaupunkeja, niihin liittyen komissio on ollut hyvinkin ponnekkaasti investointitoimintaa harjoittamassa. 5-10 miljoonaa on varattu tähän toimintaan, mutta valitettavasti puutteita on vielä olemassa. Varoja tarvittaisiin kymmenkertaisesti enemmän. Eli tämä osoittaa, että rahoituspuoli on aika lailla ongelmallinen. Ja ihan hiljattain keskustelimme myöskin toisesta kysymyksestä, nimittäin siitä, miten tämä kohesiopolitiikkaan liittyvä hanke voidaan linkittää Junckerin suunnitelmaan. Eli silloin kun hankkeita valitaan ja kun yksityinen sektori halutaan osallistaa tähän silloin kun kyse on tästä valtavasta kulttuuriperinnön tukemisesta ja edistämisestä, niin kyllähän me tiedämme, että yksityiselläkin sektorilla on suuri rooli. Se voi osallistua tähän ja antaa vipuvaikutusta ja tukea täten EUn tukitoimintaa. Ja kolmantena kommenttina toteaisin seuraavaa. Kaikki Euroopatason toimenpiteet, eli viittaan tässä nyt 2020-hankkeeseen, niin tässä täytyy huomioida, mitä vuosina 2014-2020 saadaan aikaiseksi. Eli meidän täytyy varmistaa, ettei tässä tehdä päällekkäistä työtä. Eli tässäpä lausuntoluonnoksen päällimmäiset kysymykset. Tietenkin voin täydentää sitä tämän keskustelun pohjalta ja mielelläni otan huomioon uudet kommentit, mutta mielestäni nämä ovat ne kolme painopistealuetta, joihin meidän tulisi panostaa silloin, kun lausuntoa laaditaan kulttuurien valiokunnalle käsiteltäväksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Sveen, olkaa hyvä. Kiitos. Haluan kiittää kollega Kotsalinoa siitä, että hän on kuvannut tämän asian. Tarvitaan tällaista laajaa lähestymistapaa. Minä olen myöskin kulttuurivaliokunnan jäsen. Olen täällä varjäsen, joten tulen ylistämään tästä päätösohjelmasta aikanaan. Mutta lyhyt kommentti kuitenkin. Komissio olisi voinut olla hiukan kunnianhimoisempi tätä esitystä tehdessään. Jos ajatellaan tätä otsikkoa, siitä puhutaan tällaisesta yhdennetystä lähestymistavasta, joka kuulostaa hiukan metodologiselta. Olisi voitu puhua vaikkapa kulttuuriperinnön eh, taloudellisen potentiaalin hallinnasta. Talousperinnöllä ei ole pelkästään tällaista kulttuurillista vaikutusta, on myöskin yksikkö sinänsä. Ihmiset muodostavat erilaisia identiteettejä, alueellisia, paikallisia, kansallisia, eurooppalaisia. Ne ovat osa meidän kulttuuriperintöämme. Ja tämä eurooppalainen sävy, sitä pitäisi ylläpitää ja kehittää. Ja luonnollisesti taloudellinen potentiaali ei myöskään saisi unohtua. Esimerkiksi kulttuuriturismi, uudet työpaikat, niin edelleen. On paljon kulttuurin helmiä alueilla, jotka eivät kehityksessä ole aivan samassa vauhdissa kuin muut alueet. Joten kulttuuri on pohjimmiltaan elementti, joka mahdollistaa sen, että Eurooppa on kilpailukykyinen. Kilpailukykyinen tässä uudessa geostrategisessa tilanteessa. Emme ole taloudellisesti mitenkään erittäin voimakkaita, emmekä sotilaallisestikaan, mutta meillä ei ole voimaa myöskään ulkopolitiikan osalta ja väestön kannaltakaan, emme ole voimakkaita, väestön ikääntyy Meillä on kulttuurivoimaa, ei pelkästään kulttuuriperintöä, mutta meillä on paljon tuotantoa. Esimerkiksi elokuva-alalla. Siellä me olemme maailmassa kakkosia Hollywoodin jälkeen. Me joka vuosi julkaisemme eniten kirjoja maailmallisesti katsottuna. Ja esimerkiksi urheilussa olympiat kisoissa Eurooppa voistaa suurimman osan mitaleista. Ja tämä osoittaa, että Euroopassa on hyvä elämänlaatu. Sitä pitäisi tulevaisuudessakin suojella. Joten pohjimmiltaan haluaisin sanoa, tämä ei ole pelkästään aineellisen kulttuurin kysymys. Kysymys on myös siitä elämäntavasta, joka meillä Euroopassa on. Ja minusta tämä on jotakin, mitä pitäisi enemmän korostaa. Totta kai meillä on europeana, olemme aloittaneet kulttuuriperinnön digitalisoinnin ja niin edelleen. Sekin on syytä mainita mietinnössä. Ja pitäisi myös mainita potentiaali, joka on Junckerin investointisuunnitelmalla ja joka, joka itse asiassa otettiin täällä esille jo. Olemme iloisia sitä, että aihe on esillä ja että se on luonteeltaan sellainen, että se valiokunta valiokuntarajat. Kaksi valiokuntaa tutkii, käsittelee näitä asioita. Thank you. Kiitoksia. Herra Jakovcic. Futuristi kasu, Amerika... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihmiset, jotka keskustelevat tulevaisuudesta, sanovat, että Yhdysvallat keskittyy liittyy ostoskeskuksiin ja Eurooppa museoihin. No, ei minä nyt ole ihan samaa mieltä tulevaisuuden ajattelijoiden kanssa. Alden edustajana yritän antaa oman panokseni tämän asiakirjan laadulle. Meidän täytyy muistaa se, että kulttuuriperintömme on maailmankuulua. Me puhumme Unescon maailmankulttuuriperintökohteiden keskittymästä Eurooppaan. Meidän täytyy myös muut materiaaliset ja ei-materiaaliset kulttuuriperinnön eurooppalaiset osa-alueet muistaa. Tämä on aivan fantastista. Tämä on hyvä tapa edetä. Me tulemme tekemään aktiivista yhteistyötä tässä haluaisin antaa mahdollisimman suuren oman panokseni tähän. Kiitos. Thank you, Madame Reintke. Ja Rova Reintke, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, and thank Tulen kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitokset tästä luonnoksesta. Mekin uskomme, että tämä on erittäin tärkeä keskustelu vaalittaessa eurooppalaista kulttuuriperintöä kun tekstiä käyn läpi, niin me haluaisimme vahvistettavan entisestään tätä aspektia, johon tekin viittasitte tässä alustuksessanne. Eli ei keskitytä vain suuriin kulttuurihankkeisiin, vaan osoittaisimme, että kulttuurialan aloitteet, luova ala voivat omalta osaltaan positiivisesti vaikuttaa paikallistason kehitykseen. Eli taloudellisen kasvun moottorina sekin voi toimia. Eli meidän tulisi tähän liittyen tarkastella sitä, että miten voisimme tällaisia pienen mittakaavan paikallisen tason kulttuurihankkeita, sillä useinhan juuri sellaisten hankkeiden kautta voidaan saada vauhtia kehitykseen ja samalla vaalia kulttuuriperintöä. Nyt täällä on todettu, että investointitoiminta kulttuuriperinnön vaalimiseen on tärkeä seikka ja nyt kun lausunto on pöydällä, niin meidän pitäisi pitää asia vireillä, kunnes lähdemme rahoituksesta keskustelemaan. Silloin meidän pitäisi selkeän sanakäänteen todeta, että toivoisimme, että kulttuuriinkin investoidaan voimakkaasti. Euroopan unionin tasolla. Kiitoksia. Very much, Madame D'Amato. Kiitoksia, Esterova D'Amato. Ringrazio il collega Cozzolino per la, per la sua opinione. Kiitos kollega Kotsoliinolle tästä lausunnosta. Aloitan myönteisellä kommentilla, perään tulee sitten kielteinen. Tämä lausunto ottaa keskipisteeseen kulttuurihankkeiden potentiaalin. Se vahvistaa suhdetta alueisiin, ja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Siellä tästä on myöskin selväksi, että kohesio- ja rakennehankkeet voisivat myös olla sellaisia, että niissäkin voitaisiin voimakkaammin suojella kulttuuriperintöä, mikä on erittäin hyvä tapa soveltaa läheisyysperiaatetta ja monirakenteista hallintoa. Tämän tyyppiset foorumit, niitä voitaisiin luoda ja käyttää erilaisten kulttuurihankkeiden toteuttamisen. Tätä varten on Erasmus Plus pitämään katsoa, miten paljon ja missä ja kuinka. Kielteinen kysymys, kuten kollega vihreistä jo totesi, se, että vain parotetaan suuria hankkeita, ei ehkä ole kaikkein paras tapa lähestyä asiaa. Lausunnossakin Pompein mainitsemin esimerkkinä ei ehkä sinänsä ole aika hyvä ajatus. Voin selittää miksi. Aivan äskettäin on korostettu sitä, että on olemassa vaara siitä, että rahat kenties niitä ei saada. Suurhanke, joka on kokonaisuudessaan 150 miljoonainen ja joka 70 prosenttia otetaan unionin 30 prosenttia yhteisön kansallisin varoin, se merkitsee sitä, että kovinkaan paljon ei toteudu. Tämä ei ehkä ole paras esimerkki aluekehitysvaliokunnan kannalta silloin, kun on kysymys näin tärkeästä asiasta, josta todellakin halutaan edistää kulttuuria, että sanan uudistumista ja kulttuurin elvyttämistä. Rova Ward. Uh, really interesting. Niin, tämä on erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä keskustelu. Vaaranahan on se, että puhutaan vain menneisyydestä eikä tulevaisuudesta. Mm, ja samalla me yritämme säilyttää asioita tässä hetkessä. Minusta tuntuu, että kenties tässä puuttuu nyt hieman jotain siitä, millä tavalla menneisyys voi opettaa meitä parantamaan tulevaisuutta. Ei pidä unohtaa, että on monia kulttuuriperintöpaikkoja kaikkialla Euroopassa. Ne ovat tällaisia merkkejä Euroopan menneisyyden vähemmän hienoista päivistä. Nyt kun Eurooppa määrittelee itseään uudelleen ja meillä on todella vaarana nämä ääriliikkeet, niin meidän pitäisi tunnu, identifioida ja ottaa mukaan ja kiinnittää suoraa huomiota joihinkin näistä ajatteluvapauteen liittyvistä olemisen vapauteen liittyvistä kulttuuriperintöpaikoista, ei pelkästään Auschwitzin, vaan moniin muihinkin, pienempiin paikkoihin, jotka on olemassa. Olin tässä muutama vuosi sitten Budapestissa käymässä ja vierailin siellä hyvin pienessä museossa. Se kertoo siitä, miten salainen palvelu kidutti ihmisiä ja Tämä museo kyllä todellakin vaikutti minuun suuresti. Itse rakennus ei ollut kovinkaan kummoinen, mutta vaikutus minun oli erittäin suuri ja minusta tuntuu, että minun, meillä on velvoite todella turvata näiden kulttuuriperintöpaikkojen säilyminen niin, että muistutamme niiden kautta itsellemme, miksi Euroopan unioni on olemassa. Mr. Van Kiitoksia, herra Van Nistelrooy. Just shortly. Um... Ihan lyhyesti Varjoesittelijämme kollega Malitic ei ole täällä paikalla, mutta hän pyysi minua esittämään muutaman kommentin hänen puolestaan. Näihin asioihin on jo täällä oikeastaan jo viitattukin. Todettakoon sen verran, että monimuotoisuus on Euroopassa hyvin vahvaa ja kun politiikkaa muovataan niin me puhumme tästä älykkäästä erikoistumisesta välineenä. Ja opitaan nopeammin Me opimme siitä, miten näitä kulttuuriperinnön kohteita voidaan hyödyntää, olipa kyse rakennuksista tai elämäntavasta. Eli kyse on siitä, että miten me hyödynnämme näitä kohteita parhaalla mahdollisella tavalla. Eli miten tästä saataisiin sellainen ikään kuin toimintamalli hyödyntäen näitä kulttuurikohteita. Niitä on lukemattomia. Ne ovat hyvinkin arvokkaita mutta on tietenkin selvää, että jos kaikkia kohteita halutaan pitää kunnossa, niin miten se onnistuu näitä kohteita hyödyntäen? Ja miten näitä voidaan, voidaan käyttää esimerkiksi matkailussa hyväksi siten, että niistä jää lähtemätön jälki. Eli miten voimme linkittää nämä asiat toisinsa siten, että tämä älykäs erikoistuminen toteutuisi myöskin kulttuuriperinnön vaalimisen alalla. On erittäin hyvä, että tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa yritetään vaalia. Sosiaalirahaston, EAKR-rahaston tai myöskin muiden rahastojen varoja voidaan käyttää hyväksi, esimerkiksi myöskin rannikkoseudulla. Näin voidaan matkailua lisätä ja luoda työpaikkoja. kun mennään tarkastella myöskin tätä komission seurantatoimintaa? Totta puhuen, jos nyt katsotaan asetus tekstiä, niin se ei ole kovinkaan ponnekas tältä osin. Eli herää kysymys, että miten vastataan näihin olemassa oleviin kysymyksiin, jos katsotaan näitä viimeisen ohjelmakauden lukuja, tulevatko jatkossa luvut olevat samanlaisia vai tuleeko tukitaso laskemaan vai nousemaan? Eli me voisimme pyytää komissiolta tarkempaa selvennystä ja kertomaan meille, mikä tilanne tulee olemaan. Täällä viitattiin tähän 5 miljoonaan euroon. Se on aika lailla pieni summa ja mehän pyydämme tähän liittyen hiukan enemmän joustoa. Eli tämän verran kollegani viestistä. Ja viittasin tässä samaan kysymyksen, jonka kollega Ferkin puheenvuorossa viittasi. Kiitoksia ja sallin, että pidän, käytän taas puheenvuoron valiokunnan jäsenenä ja jatkan tästä bulgariaksi. Haluaisin sanoa seuraavaa. Niin, tämä kollegamme valmistelema lausunto on äärimmäisen tärkeä aluekehityksen kannalta monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Käytäntö siitä, että rahoitetaan kulttuuriperintöä edistäviä hankkeita, tekee mahdolliseksi sen, että näistä hankkeista tulee matkailutuote ja tällä tavalla tuetaan paikallista liike-elämää. Ja tämä myös edesauttaa yksittäisten alueiden kehittymistä. Tämän vuoksi olen vakuuttunut siitä, että todellakin me voimme saavuttaa tällä tavalla hyvää yksittäisten alueiden erikoistumista. Tätä varten on välttämätöntä ehdottaa, että saadaan aikaiseksi strategioita kulttuuriperinnön edistämiseksi. Samalla taaten helppo pääsy näihin kulttuuriperintökohteisiin ja varmistetaan se, että pystytään tarjoamaan riittäviä palveluja ajatellen kulttuuriperintökohteiden saavutettavuutta. Tässä mielessä olen yhtä mieltä valmistelijan kanssa, koska mehän emme voi rajoittaa rahoitusta viiteen tai kuuteen miljoonaan. On monia hankkeita, joilla on valtaisesti potentiaalia, mutta ne tarvitsevat lisärahoitusta, jotta hankkeet saadaan vietyä loppuun. Joskus liian vähäisen rahoituksen vuoksi hankkeet keskeytyvät eikä hanketta saada täysin kohesiopolitiikasta rahoitettua. Bulgaria teki tähän oman operationaalisen ohjelmaansa erityisen kohdan, jossa käsiteltiin kulttuuriperintökohteita. Tämä on yksi prioriteettejamme kohesiopolitiikassa. Tämän tuloksena meillä on nyt Bulgariassa tusinoittain kulttuuriperintökohteita. Ja näiden kautta myös pienet yritykset kehittyvät ja nämä yritykset tuottavat palveluita matkailijoille. Näin ollen vaikutus on tiettyjen alueiden kehitykselle aivan valtaisa. Haluaisin kiittää esittelijää. No, tietysti tulee olemaan sellaisia hankkeita kuin Pompei, koska sehän on aivan ainutlaatuinen kulttuuriperintökohde Euroopassa, mutta minä henkilökohtaisesti tuen ajatusta siitä, että jokaisella alueella pitäisi olla oma strategiansa, oma visionsa, niin että voidaan luoda myös pienempiä hankkeita, jotka edistävät alueen taloudellista kehittymistä. Jos muita puheenvuoropyyntöjä nyt parlamentin jäseniltä ei ole, niin annan taas puheenvuoron Euroopan komission edustajille. Meillä on edustaja täällä paikalla koulutus- ja kulttuuripääosastolta ja regiopääosastolta. Kukapa käyttäisi puheenvuoron aluksi? Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. My name is Murray Gilland. I'm Murray Gilland. Olen regiopääosastolta tota, yksikön päällikkö ja voisin aloittaa helpossa osasta vastausta. Olisin olen lähes kaikesta yhtä mieltä, mitä täällä on sanottu. Komissio hyvin pitkälti korostaa taloudellisen kasvun ja työllisyyden merkitystä, jota myös kulttuuriperintö kautta Euroopan voi antaa. Ja komissio itse keskustellessaan uudesta ohjelma-asiakirjasta korostaa integroon strategian merkitystä, integroon lähestymistavan merkitystä myöskin suhteessa kulttuuriperintöön. Ja todellakin olemme nähneet eh, eri määrin jäsenvaltioissa, että jäsenvaltiot itse eh, pitävät tärkeänä kulttuuriperintöä. Esimerkiksi tänä viikolla aiemmin oli uusi kulttuurin kehityksen ohjelma, joka hyväksyttiin Italiassa ja sen budjetti oli lähes 500 miljoonaa euroa. 2014-2020 ja vuosijaksolle, joka kattaa eteläisen Italian alueet. Kulttuuriperintö pysyy tärkeänä osana kaikkea kohesiopolitiikkaa jaksolle 2014-2020. Sitten vaikeammat näkökannat ja erinäiset mm, parlamentin jäsenet ottivat nämä asiat esille. Tähän liittyy kysymys 5 miljoonan tai 10 miljoonan euron kynnyksestä kulttuuri- ja matkailuinfrastruktuureille. Tämä lähtee suoraan Euroopan aluekehitysrahaston säännöistä, koska siellä asetuksessa puhutaan siitä, minkä tyyppistä infrastruktuuria voidaan tästä rahastosta tukea. On lueteltu kaikenlaisia energia, matkailu, ympäristö, koulutus, terveyshankkeita ja sanasto muuttuu sitten, kun puhutaan matkailu- ja eh, kulttuuriinfrastruktuurista, koska silloin puhutaan pienimittaisista ja tämän sanan muodon valinta, se merkitsee sitä, että tämä pienimittainen on jotakin sellaista, mikä voidaan käsittää vain rahoituksellisesti. Komissio tunnustaa, kuten olemme sanoneet, sen, että on tärkeää tukea kulttuuriinfrastruktuuria. Se ei ole sinänsä rajoitus, jos ajatellaan kulttuuriperintöä, joka liittyy ja siihen liittyen kulttuuriinfrastruktuuria. Tästä syystä olemme pyrkineet ottamaan mahdollisimman joustavan lähestymistavan, kuitenkin kunnioittain asetuksen sanamuotoa. 5 miljoonaa, 5 miljoonan kynnysarvo meidän kannaltamme on hyvin avokätinen tulkinta sanoille pienimittainen. Jos katsoo menneisyyttä ja jota annettiin FAR tai muun eu hemman puitteissa, pienimittainen infrastruktuuri oli usein enem, enimmillään 250 000 euroa, joten 5 miljoonaa on aika avokätinen määritelmä. Tähän yhdistäen, kun katsomme täsmällismin sanan muotoa, jossa puhutaan invest investoinneista pienimittaisiin kulttuuriinfrastruktuuriin. Tiedämme, että kautta Euroopan on paikkoja, jotka ovat huomattavasti laajempia mittasuhteeltaan. Pompeji on tästä hyvin selkeä esimerkki. Siksi keskustelussa jäsenvaltioiden kanssa ohjelmista puhuttaessa olemme korostaneet lähestymistapaa, että tämä viittaa yksittäisiin infrastruktuurikohteisiin. Ja silloin nämä yksittäiset infrastruktuurikohteet, niiden täytyy osaltaan kyse rajojen puitteissa. Ne voivat olla osa laajempaa integroitua tukipakettia, mikä on se, mitä me tulimme varmastikin näkemään esimerkiksi Pompein tapauksessa. Kuten sanoin, me olemme siis nyt venyttäneet joustavuutta niin pitkälle kuin se mahdollista, mutta meidän mielestämme tulkinnallakin on rajansa. Tämä on ollut meidän lähestymistapamme enkä nyt välttämättä väittäisi, että kaikki jäsenvaltiot ovat olleet ilahtuneita tästä, mutta se on hyväksytty. Nämä rajat ovat osa ohjelma-asiakirjaa, ja se, mitä me olemme ilmoittaneet jäsenvaltiolle, on, että jos on erityisiä tapauksia, jossa on kysymys herkemmistä kysymyksistä, mutkikkaammista kysymyksistä, niin tulee keskustella etukäteen niistä komission kanssa sen varmistamiseksi, että löydämme parhaan mahdollisen ratkaisun. Kiitos. Thank you very much. Kiitokset. Vieläkö joku haluaa käyttää puheenvuoron? Kulttuuri- ja koulutuspääosastolta, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Haluaisin täydentää kollegani antamia tietoja. Me olemme tyytyväisiä siihen, että olette kiinnostuneita kulttuuriperinnöstä. Viime vuonna esitimme integroituun lähestymistapaan liittyvän tiedonannon. Me tiesimme, minkälaisia vaikutuksia talouteen, yhteiskuntaan ja koko unionin identiteetin ja kansalaisten identiteettiin kulttuurilla on. Eli monet politiikat vaikuttavat tähän, erityisesti aluepolitiikka. Se on varmaankin keskeisin politiikan ala tässä suhteessa. Haluaisin vielä sen verran kertoa, että työ on jo alkanut. Tiedonannossa viitattiin tähän työhön, mitä tulee osallistavaan yhteistyöhön. Täällä kollegat viittasivat tähän, niin me olemme nyt kyselleet jäsenvaltioilta hyvistä käytänteistä, eli miten tätä osallistavaa hallintoa kannattaa toteuttaa. Tämä työ jatkuu ja me voimme sitten näistä hyvistä käytänteistä kertoa sitten ensi vuoden puolella kaikille enemmän. Kiitoksia. Kiitoksia. Kenties näin. Näitä kysymyksiä vielä, että onko 5 miljoonaa kontribuutio tästä rahastosta vai kysymys pienistä hankkeista? No en esitä tätä kysymystä nyt, me jatkamme tätä myöhemmin. Kiitän teitä kaikkia tästä keskustelusta. Haluatteko vielä esittää jonkun huomion tai kommentin, herra Kotsuleta? Tanto forse bene avere maggiore... Ihan muutama huomio vain. On ihan hyvä, että käydään vielä enemmän vuoropuhelua tästä joustavuuskysymyksestä että kun tulkitaan artiklaa kolme tästä asetuksesta, me tarvitsemme enemmän vuoropuhelua, koska kun ajatellaan tämän viiden miljoonan tarkoitusta hankkeen kontekstissa, niin tarkoittaako tämä sitä, että myös kokonais, itse hanke voi saada rahoitusta myös muista lähteistä? hankkeiden rahoitukset. No, kyllähän siitä voidaan antaa monia muitakin esimerkkejä Pompejin lisäksi, mutta kuten sanoin, viisi miljoonaa tuossa kontekstissa ei kyllä auttaisi paljonkaan kulttuuriperintökohteen edistämisessä, kun ajatellaan niinkin tärkeää kohdetta kuin Pompei. Se on aivan ainutlaatuinen kulttuuriperintökohde ja viisi miljoonaa ei kenties monien muidenkaan kohteiden osalta riitä. Rova Damato on eräs seikka, josta meidän täytyy olla hyvin varovainen. Ja mainitsen Pompein myös toisesta syystä. Tiedän, miten monimutkainen tämä asia on. Tässähän on paljon kiinnitetty Euroopan taholta huomiota tähän kohteeseen, joten ei olisi oikein, jos minä en Pompeijia mainitsisi. Minulla ei olisi varaa olla mainitsematta sitä, varsinkin kun olen italialainen. Mutta toinen asia on vielä tämä oikeudellinen tutkimus, kuten Ruvata Maatto tietääkin. Ei tässä ole kysymys EU-varojen käytöstä, vaan muista asioista kulttuuriperintökohteen hallinnasta. Ja tässä tutkinnassa ei tarkastella EU-varoja, niiden käyttöä. Valitettavasti näitä varoja ei käytettykään kovinkaan paljon. Ja tämä on toinen seikka, jota meidän täytyy pohtia, että metodologiaa ja hallintoa. Jos, varoja on, jos rahoja on paljon, niin täytyy miettiä, millä tavalla niitä hallinnoidaan niin, että voidaan edistää kulttuuriperintökohdetta. Me puhumme 23 hehtaarista, jotka täytyy vielä tutkia ja valtaisastihan vielä on esineiden osalta löydettävää Pompeijin alueella. 23 hehtaaria ei ole vielä tutkittu ollenkaan. Minä en halunnut millään tavalla kyseenalaistaa muiden kulttuuriperintökohteiden prestiisiä tässä, enkä millään tavalla väheksyä pienempien kulttuurikohteiden merkitystä Pompeijin rinnalla. Jos me toteutamme tällaisen hyvin huolellisen tarkastuksen ja ajatellaan, miten 6 miljoonaa on käytetty, niin hyvin usein EU-rahoituksesta meni paljon pienemmille hankkeille. Mutta keskitytäänpä tähän asiaan olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka toivat tämän asian esille. Kysymys ei ole pelkästään taloudellisesta ongelmasta. Kulttuuri on tärkeää identiteettisyistä, arvostussyistä. Kulttuuri on tärkeää histo- Euroopan historian vuoksi. Meidän täytyy edistää historian tuntemusta ja yleistä historiallista ja kulttuurillista perintöämme. Meidän täytyy myös selväksi tehdä myös se, että haluamme puhua digitalisoinnista, ja muista asioista, joita meidän pitää täällä pohtia. Minä olen tässä valmin, ollut valmis kuuntelemaan kaikkia teidän näkemyksiänne ja uskon, että ilmapiiri on aivan oikea ja yhteistyöhenkinen. Ja me voimme saada tästä paljon hyviä ajatuksia ja saada loppujen lopuksi sellaisen lausunnon, joka heijastelee koko valiokunnan huolenaiheita. Kiitoksia ja muistuttaisin vielä kollegoille, että tarkistusten jättämisen määräaika on 13. huhtikuuta kello 12 päivällä ja äänestämme tästä valiokunnassamme 5. toukokuuta. Seuraavana kohtana esityslistallamme on koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen. Aamulla meillä oli koordinaattoreiden kokous ja päätökset lähetettiin teille sähköpostitse. Onko mitään vastalauseita näihin? Ei ole, joten päätökset on hyväksytty. Muut asiat, onko niitä? Onko kellään muita asioita? Ei. Selvä. Ja seuraava ja viimeisenä esityslistallamme on tiedotus siitä, että seuraava kokouksemme järjestetään toukokuussa. 4. toukokuuta. Kello 15 alkaen iltapäivälle, kello ja 5.5. kello 9 aamulla, kello 12.30 asti. Tässä oli viimeinen puheenvuoroni minulta. Kiitän tulkea tämän päivän työstä ja kiitän kaikkia valiokunnan jäseniä ja vieraita. Regivaliokunnan kokous päättyy.